Dear colleagues, I, I don't think we should wait anymore. I, I, I know that Hyvät kollegat, tiedän, että jotkut ovat vielä tulossa vasta, vasta matkalla, mutta siitä huolimatta emme voidaan lykätä kokouksen aloittamista. Haluaisin toivottaa kaikki tervetulleeksi tähän yhteiseen kokouksemme, jossa paikalla ovat Euroopan parlamentin aluepoliittisen valiokunnan jäsenet sekä alueiden komitean kotervaliokunnan jäsenet. Me toimimme tässä herra Vojniakin kanssa puheenjohtajina. Voimme yhdessä puheenjohtajan tehtävän. Tänä vuonna päätimme, että yhteiskokouksessamme käsittelemme neljä aihetta, jotka ovat suuria aihealueita uudessa säätelykehyksessä, joka koskee kohesiopolitiikkaa 2014-2020 kaudelle. Ensinnäkin tarkastelemme monitasoista hallintoa, kumppanuussuhdetta ja toivottavasti joku myöskin kommentoi toimintasääntöjä tässä yhteydessä. Toiseksi puhumme temaattisesta keskittämisestä ja kolmanneksi alueellisesta ulottuvuudesta kohesiopolitiikassa. Ja neljäntenä aiheena on yhteinen strategia, kehys, eli tämä uusi elementti, jonka avulla voimme paremmin organisoida tai järjestää politiikkana tulevina vuosina. Minun niin ei tarvinnut toistaa, mutta toistan silti, jälleen kerran erään asian. Ja nyt erittäin tärkeässä vaiheessa, tärkeään ajankohtaan, koska Euroopan parlamentissa me käymme jo neuvotteluita neuvoston kanssa yhteislainsäätäjän ominaisuudessa uudesta sääntelykehyksestä, joka koskee tulevaa politiikkaamme. Niin ikään parlamenttina olemme mukana lausunnon antajan ominaisuudessa ja pystymme myöskin esittämään veto-oikeutemme neuvottelujen yhteydessä, kun on kyse monivuotisista rahoituskehyksistä. Nämä kaksi rintamaa, joilla etenemme samanaikaisesti, tulevat muokkaamaan kohesiopolitiikan tulevia näkymiä. Parlamenttina nyt ensimmäistä kertaa eurooppalaisen integraation historiassa olemme sellaisessa tilanteessa, että meidän mahdollista ottaa enemmän vastuuta tulevasta politiikasta. Me säädämme lakeja nyt normaalin lainsäädäntöön menettelyn valitessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki eurooppalaiseen kohesion liittyvät politiikat ovat sellaisia, joissa Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat yhteislainsäätäjinä ne ovat todellisia neuvotteluita siksi. Ja haasteena on päästä kompromissiin, joka ei millään tavalla vesitä politiikan tärkeitä tekijöitä ja haasteet ovat siksi melkoisen painavat. Kuten voitte hyvin kuvitella, ja uskon, että alueiden komitea on samassa tilanteessa, me olemme voimakkaasti puolustaneet kumppanuutta tämän politiikan yhteydessä. Me uskomme, että kumppani, kumppanuus on äärimmäisen tärkeä osatekijä järjestelmän kannalta, ei pelkästään demokraattisen legitiimin kannan, legitiimiden kannalta, vaan myöskin tehokkuuden ja vaikuttavuuden kannalta. Kannatamme voimakkaasti myöskin joustavuutta. Joustavuutta, joka mahdollistaa sen, että päästään todellakin niihin 2020 tavoitteisiin, jotka Euroopalle on asetettu niiden ohjelmien ja investointien kautta, joita tehdään, ottaen huomioon kaupunkien ainutlaatuisuuden erityispiirteet, joita on eri alueilla ja paikallistasolla. Joustavuutta peräänkuulutamme niin, että tähän paremmin huomenna alueelliset tarpeet, mutta myöskin alueiden eri mahdollisuudet ja valttikortit. Tässä huoneessa me kaikki kannatamme myöskin parempaa rahojen käyttöä, parempia, parempia investointeja ja tarvitsemme myöskin parempaa puitekehystä kaiken kaikkiaan politiikallamme. Lyhyesti vielä näistä neljästä aiheesta, jotka olemme valinneet keskustelun aiheeksi tänään. Kumppanuus, monitasoinen hallinto ensimmäiseksi. Tästä totesin, että olemme aina peräänkuuluttaneet vahvistettua kumppanuusperiaatetta tämän politiikan ollessa kyseessä. Ei tämä ole mikään uusi asia. Kumppanuutta on nähty aiemminkin, jos tälläkin päivänä olemassa. Mutta puutteita on kuitenkin täytäntöönpanon puolella kumppanuusperiaatteenkin yhteydessä. Haluaisimme siksi jonkinlaisia takuita tai turvatoimia, jotka estävät meitä tai suojavat meitä, meitä tulevaisuudessa kumppanuusperiaatteen epäonnistumiselta. Haluaisimme, että sääntely rooli annettaisiin suoraan myöskin alueen paikallisviranomaisille. Tarvitsisimme kumppanussopimuksia. No tätä ei pidä nyt sotkea partnership contract-sopimuksiin, vaan jonkinlaisia sopimuksia, jotka linkittäisivät erityislaatuisella tavalla alueen paikallisviranomaiset ja hallituksen silloin, kun valmistellaan näitä ohjelmia politiikan täytäntöönpanemiseksi. Halusimme myöskin tarkemmin määritellyn luettelon relevanteista kumppaneista talous- ja sosiaali- puolelta. Temaattisesta keskittämisestä voinen sanoa seuraavaa. Heti alkuunsa parlamentin puolella voimakkaasti haluttiin sitä, että kohesiopolitiikkaa yhdenmukaistetaan eurooppalaisiin 2020 strategiaan. Haluamme, että nämä politiikat myötävaikuttavat konkreettisilla mitattavissa olevalla tavalla niihin tavoitteisiin, jotka on annettu Euroopalle vuoteen 2020 mennessä. Järkevä, kaiken, kaikki mukaan ottava, fiksu kasvu. Tämä voi toimia vain ja ainoastaan, mikä meillä on riittävästi joustavuutta, joka antaa alueille ja kunnille ja kaupungeille enemmän liikkumaan varaa, kun mukautetaan ohjelmia vastaamaan paremmin paikan päällä valitsevia olosuhteita ja tarpeita ja ominaispiirteitä. Tässä, tästä pidämme voimakkaasti kiinni neuvottelussa. Sitten alueellinen ulottuvuus. Tästä toteaisin, että me ehdotamme monia muutoksia asetuksiin niin, että voitaisiin vahvistaa alueellista komponenttia tässä poliittisessa arkkitehtuurissa ja poliittisten mekanismien järjestelmässä. Voin antaa tästä esimerkin. Me pidämme erittäin tärkeänä yhteyksiä, joita on kaupunki- ja maaseutualueiden välillä esimerkiksi. Puolustamme voimakkaasti myöskin uusia välineitä, kuten yhteisövetoista kehitystä. ipi hankkeiden yhteydessä haluamme paremmin myöskin koordinoida ohjelmia makroaluestrategian, merialuestrategian ja muiden strategioiden yhteydessä mikä strategia tulevaisuudessa sitten omaksutaankin. Olemme myöskin vahvemman, näkyvämmän alueellisen yhteistyön toteutuvan kautta Euroopan. Vielä muutama sananen yhteisestä strategiakehyksestä. Tämä peräisin politiikka tukevista instrumenteista. Niistä se koostuu. Nyt ensimmäistä kertaa meillä on yhteinen, yhteisen sääntöjä koskeva asetus, jonkinlainen sateenvarjoasetus, jonka alla on eri sääntöjä ja sitten konkreettisia alakohtaisia asetuksia, jotka varmistavat johdonmukaisuuden ja yhteensopivuuden kaikkien viiden rahaston osalta, jotka meillä on Euroopan unionin talousarviossa. Tätä myötä voidaan saadakaan synergiaa ja parempaa koordinaatiota sen osalta, miten järkevällä johdonmukaisella tavalla kaikkia rahastoja sovelletaan käytännössä. Tämä tämä yhteisen strateginen puitekehys. Siitä nyt on kyse. Tässä olivat minun alustussanani ja nyt mielelläni pyytäisin, että Koter-valiokunnan puheenjohtaja herra Bojnaka alueiden komitean puolesta puhuu muutaman sanasen. Uh, it's a great pleasure to be here as a new... Kiitoksia kovasti. Tervehdin teitä kotorvaliokunnan nimissä ja puhun Puolaa, joten ottakaapa kuulokkeet which don't have it. E, szanowni Państwo, z, e, bardzo się cieszę, że po raz kolejny, tak jak co roku, spotykamy się z e, przedstawicielami Komisji REGIF. Kiitoksia siitä, että vuoden komitean kutsuttiin paikan päälle teidän keskustelemaan. Olen erittäin iloinen kaikista tämän tyyppisistä tapaamisista. Tämä on erittäin tärkeää poliittista keskustelua. Kusina tämä przyszłego Nyt me käymme keskustelua siitä, millä tavalla lainsäädäntöä muokataan tulevaisuudessa. Ennen kaikkeahan meillä on tämä budjettilainsäädäntö, joka on pohjana sille, millä tavalla voimme taata tulevaisuutemme. Eikä ole mikään salaisuus se, että tämä budjettihan tietysti kohdistuu kova, kovaa myös meihin. Ja kaikki asetukset, jotka tulevat esille eri asiakirjoissa, joissa kohesiopolitiikan tulevaisuutta säädellään, joudutaan jollain tavalla myöskin mukauttamaan. Ja täällä voimme keskustella sitten näistä asioista ja alueiden komitea haluaa ehdottomasti ottaa osaa näihin keskusteluihin, koska olemme sitä mieltä, että kohesiopolitiikka on alueillemme ja paikallisviranomaisille äärettömän tärkeä ja on tietysti selvää, että pidämme sitä vahvana, kunnianhimoisena politiikalana, jota Euroopan unionin täytyy viedä eteenpäin. Haluamme varmistaa kilpailukyvyn antamalla alueille kilpailukyky Euroopassa. Näin voimme myös selvittää sellaisia ongelmia, jotka ovat aiemmin tulleet esiin, kuten esimerkiksi tämä Eurooppa 2020-strategia. Alueiden komitea on nyt siinä vaiheessa, jossa olemme valmistelemassa lausuntoamme näistä erityisrahastoista ja olemme myös kehittelemässä lausuntoamme yhteisestä strategisesta strategiakehyksestä. Ja toivottavasti aloiden valiokunta hyväksyy tämän mietin, joka koskee yhteistä strategiakehystä nyt jo marraskuun täysistunnossaan. Meidän täytyy lisäksi myös valvoa sitä, mitkä aikaisemmat mietintömme ovat olleet ja ja katso sitä, millä tavalla ne toimii, toimivat, varsinkin suhteessa tulevaisuuteen. Meidän täytyy siitä syystä tarkastella näitä asioita jotka ovat nyt tällä hetkellä erittäin tärkeitä ja siitä syystä myös viimeistään tammikuussa esitämme sitten näkemyksemme kohesiopolitiikan tulevaisuudesta ja siitä, mikä on meidän panoksemme tähän keskusteluun. Niin, että asia voidaan sitten käsitellä myös Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Kun valmistuimme tähän kokoukseen, niin kävimme läpi näkemyksiämme ja parlamentin näkemyksiä ja vertailimme näitä toisiinsa ja teimme tällaisen taulukon, jossa tyytyväisyydellä voidaan huomata, että useimmissa kysymyksissä meidän näkemyksemme ovat yhteneväiset. Miltei kaikissa kohdin olemme samaa mieltä. Joitakin eroja on mutta alueiden komiteassa tietysti on tärkeää se, että meillä on näin vahva kumppani Euroopan parlamentista ja regivaliokunnasta näissä kysymyksissä niin, että meidän toiveemme ja odotuksemme ja vaatimuksemme voivat saada suoraa tukea myös tästä talosta. Näin voimme myös saada meidän äänemme vahvemmin kuuluviin. Me pidämme siis Euroopan parlamenttia vahvana kumppanina tässä suhteessa. Ennen kaikkea haluaisin ottaa esille näkemyksemme tietyä, tietystä kohdista. Alueiden komiteahan tietysti kannattaa kohesiopolitiikkaa ehdottomasti, se on aivan selvä. Ja Kysymys ei ole siitä, että jollain tavalla haluaisimme rajoittaa kohesiopolitiikkaa tulevaisuudessa. Kaikki alueethan ovat Euroopassa halunneet osallistua tähän. Niillä on oikeus omaan paikkaansa tässä politiikassa. Siitä syystä, kun puhutaan näistä siirtymäalueista, tietty ryhmä alueita, siis konvergenssialueilla, jotka eivät ole päässeet parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen BKT per capita mittarilla. Ja alueiden komitea ei halua, että nämä jätetään ilman tukea, sillä olemme sitä mieltä, että ne ovat kuitenkin edistyneet tässä suhteessa ja siinä mielessä tuemme sitä, kun puhutaan kahdesta kolmasosasta ja niitä, sitä vastaavasta kiintiöstä näille siirtymäalueille. Meillä on myöskin vahva näkemys Aluehallinnosta olemme puhuneet usean otteeseen siitä, että alueviranomaisten pitää olla mukana ohjelmasuunnittelussa. Viime aikana Kotervaliokunnassa olemme hyväksyneet lausunnon eurooppalaisesta lainsäädännöstä tässä suhteessa ja marraskuussa asia viedään eteenpäin täysistunnossa. Ennen kaikkea haluamme ottaa esille sen, että meidän ääntämme täytyy kuunnella niissä tärkeissä vaiheissa, kun ohjelmaa suunnitellaan ja kun käydään keskustelua siitä, millä tavalla kaikki tämä muotoillaan tulevaisuutta silmällä pitäen niin pitkälle kuin mahdollisesti haluamme mahdollisimman jouttavan puitteiston Eurooppa 2020 strategian ja käsitämme, että nämä temaattiset keskittymät on, ovat neuvottelukysymys. Meidän täytyy saada aikaiseksi terve kompromissi tältä pohjalta. Olemme myös huolissamme siitä, että saatamme menettää vapautamme, vapautamme kun puhutaan operatiivisten ohjelmien suunnittelusta siis aluetasolla. Itse olen suuren alueen johtaja ja se antaa minulle paljon toivoa tulevaisuutta varten, kun katsotaan tämän tyyppisiä alueita. Euroopan alueiden enemmistö käytössä. tilanne on samankaltainen. Ja siitä syystä meidän äänemme pitää saada kuuluviin niin, että voimme muokata sääntöjä ja ohjelmia niin, että ne mahdollisimman pitkälti vastaavat meidän paikallisia ehtojamme. Kysymys on kilpailukyvystä ja siitä, ettemme saa joutua aivan liian tiukkaan pakkopaitaan, jossa meillä ei ole mahdollisuutta valita. Alueiden komitea tässä mielessä on sitä mieltä, että meillä on suuria puutteita, kun puhutaan makrotaloudellisten ehtojen hyväksymisestä. Kun puhutaan vakaus- ja kasvupaketista ja niin edelleen, pelkäämme sitä, että joudumme aluetason uhriksi tässä suhteessa tilanteessa, jossa keskusviranomaisemme eivät täytä tiettyjä muodollisuuksia tai vaatimuksia. Ja meidän, me, jotka täytämme näitä tai toimeenpanemme näitä ohjelmia, joudumme sitten kärsimään siitä, että keskusviranomaiset eivät ole tehneet vaadittavaa työpanostaan. Tässä yhteydessä haluan myös painottaa sitä, että Vaadimme sitä, että meidän täytyy saada tietty vakaus aikaiseksi ohjelmointiprosessissa, kun puhutaan yhteisestä strategiakehyksestä. Meidän täytyy silloin arvioida se, mikä on eurooppalainen taloustilanne ja eurooppalaista ohjausjaksoa täytyy tässä suhteessa hyödyntää. Haluamme vakaat puitteet ohjelmasuunnittelulle. Haluamme myös varmuutta sen suhteen, että se mistä olemme kyenneet päättämään säilytetään pidemmän aikaa. Emme halua saada mitään aikaiseksi tilannetta, jossa korjauksia tehdään matkan varrella. Ja lisäksi Se, että järjestelmää hyödynnetään muulla tavalla, saattaa johtaa siihen, että saadaan ei-toivottuja lopputuloksia, jossa tavoitteita ei aseta riittävän korkealle. Sillä kun näistä matalammalle on helppo täyttää, silloin saadaan siitä palkkio paljon helpommin. Lopuksi haluaisin vielä puhua yksinkertaistamisesta. Minä olen sillä tasolla, jossa alue tason päätöksiä täytäntöön pannaan. Ja minusta on erittäin tärkeää, että meillä on yksinkertaiset säännöt. Hyvin usein puhutaan yksinkertaistamisesta, mutta viime aikoina näistä säännöksistä on vain tullut yhä monimutkaisempia, raskas soutuisempia. Se ei saa johtaa siihen, että väärät käytänteet tulevat esille. Riippumatta siitä, miten monimutkaisia nämä prosessit ovatkaan, niin huonoja käytänteitä voi syntyä. Ja siitä joutuvat kaikki kärsimään. Se pelkästään vaikeuttaa työtämme, eikä helpota tilannetta kenellekään. On aivan itsestään selvää, että meidän täytyy luonnollisestikin yksinkertaistaa täytäntöönpanoa. Emme saa asettaa lisäesteitä tuolla tasolla. Siitä on pelkkää haittaa. Täällä salissa on tänään alueiden komitean edustajia. Ja olen varma siitä, että nämä voivat myös vastata teidän kysymyksiinne. erittäin eh, tärkeät kollegamme ovat täällä tänään paikalla. Kiitoksia. Nyt valitettavasti meillä on pieni ongelma, koska aika on kovin vähän ja aiheita on neljä. Esityslista ehdotan, että käymme näitä aiheita lävitse yksi kerrallaan. Niin, että 12-15 minuuttia puhutaan monille, monitasoisesta hallinnosta ja käytännön säännöistä. Ja sitten siirrymme seuraavaan aiheeseen. Ehkä pari-kolme kysymystä otetaan kerralla ja sitten yritetään niin vastata. So European Parliament or uh, parlamentin jäsenet voivat sitten vastata sitten Koterin jäsenet. That especially our external guests uh, would be... Uh, Ulkopuoliset vieraamme voivat myöskin ilomielin esittää kysymyksiä tai pyytää puheenvuoroa. Pyytäisin nyt, että ne jotka esittävät kysymyksiä, puhuvat korkeintaan yhden minuutin kukin. Ja tuon minuutin aikana voitte myöskin esitellä itseni ja niistä te, itseni, itseni, mistä te tulette. Joten otetaan tästä monitasoisesta hallinnosta, kumppanuudesta ja toimintasäännöistä. Onko kenenkään mitään kysyttävää tästä aiheesta? uh, we see a European parliamentarian, Jens Nielsen, Jens Nielsen, who would like to... Jens Nielsen, Euroopan parlamentista on esittää kysymyksen, olkaa hyvä. Niin, minä puhun ruotsia. Olen ollut aluekomiteassa Koterissa kymmenen vuotta ja kysymys, joka on koko ajan ollut tärkeä, varsinkin myös täällä parlamentissa, on kumppanuus, kumppanuusperiaate. Sellaisen kuin komissiosta on ehdottanut oikein hyvä, mutta parlamentti haluaa lausunnossaan parantaa sitä edelleen. Mutta mehän tiedämme, että monet hallitukset eivät pidä koko periaatteesta siitä syystä, että kysymys on nimenomaan keskitetystä vallasta. Haluaisin tietää, miten aktiivisia äh, jäsenet ovat vaikuttamassa omiin hallituksiinsa, jotta tämä kumppanuusperiaate keskeisesti olisi mukana täytäntöönpanossa. I would like to collect all the questions that we have on this. Nyt voimme ehkä koota kaikki kysymykset äh, yhteen ja sitten säästämme tällä tavalla aikaa. Voiko kukaan muu esittää kysymyksiä tähän aihealueeseen? Olkaa hyvä, te siellä takana. Sebastian Garnier. Olen Sebastian Garnier, olen sosiaalisen asuntohankkeen parissa työtä tekevä ja minun kysymykseni on se, Olisiko tutkimus ja kehitys hyvä voitto tuo, tuo tavoitteleminen yrityksille, jos tarkastelen omaa maatani, Alanko-maita, kun pyritään tukemaan vahvoja sektoreita, kuinka voisimme tuottaa hyötyä ei voittoa tavoittelemattomille toimijoille esimerkiksi sosiaalisen asunnon tuotannon alalla ja äh, olisiko hyödyllistä, että meillä olisi jonkinlainen kumppanuuslista? Kiitoksia. Any other question? Onko mitään muuta kysyttävää tai kommentteja tähän alueeseen? Edustaja Vlasak Euroopan parlamentista, olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, käytän nyt tulkkausta ja puhun omaa äidinkieltäni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 Oletteko te nyt päässeet samaan vaiheeseen kuin me? Kolmikantaneuvotteluissa me olemme puhuneet sopimuksista ja siitä, mitä ne tulevaisuudessa tarkoittavat. Tämä tarkoittaisi sitä, että alueiden ja kuntien edustajat pääsisivät mukaan neuvotteluihin hallitusten kanssa. Onko teillä mitään prioriteetteja tässä suhteessa? Oletteko te kehittäneet tai miettineet, mitkä olisivat teidän mielestänne tärkeitä aihealueita? Kiitos. Any other comment or question? We could... Onko mitään muuta kommentointia vai tai kysyttävää? Olkaa hyvä. Welcome. Hvala e, za besedo. E, zdaj, ko poslušamo e, to razpravo, ko je govorila... Kiitoksia. Kiitoksia. Poteka razprava Kiitoksia puheenvuorosta. Minulla oli kumppanuuteen liittyvä kysymys. Vaikuttaa siltä, että keskustelu käydään kolmella eri tasolla, alueellisella, paikallisella ja Euroopan unionin tasolla. Kun me keskustelemme eri maiden tilanteesta, me puhumme paikallisalue ja kansallistasosta. Tämän vuoksi on vaikeaa välillä toimia niin, että voisimme estää toimien keskittymistä. Usein näitä tasoja keskitetään entisestään. Mikä olisi hyvä tapa tuoda tämä kumppanuuskeskustelu myöskin paikallisalue tason viranomaisille niin, että tätä kansallista tasoa vähennettäisiin, vaikka tiedämme, että paljon hankkeita toimeenpannaan paikallisia aluetasolla, usein ne jäävät näistä keskusteluista pois. Uh, I saw try to speak Czech as Mr. Vlasak. Uh, Puhun tsekiksi, kuten edellinen puhuja. Uh, česky teda. Uh, já se domnívám uh, prvně na otázku, zda jsme jako města, obce a region te puhua tsekkiä? Kysymys kuului, olemmeko valmiita osallistumaan kumppanuussopimuksiin alueiden ja kaupunkien tasolla? Muistaakseni edellisellä ohjelmakaudella tai nyt kuluvalla ohjelmakaudella lähtökohtana oli se, että tarkoitus oli edistää aluetason mukana oloa. Useimmiten kävi kuitenkin niin, että kun oli kyse asiakirjoista ja lausunnoista, jotka yhdessä laadittiin. Ja sitten meille vastattiin aina sen jälkeen, että teidän näkemyksenne otetaan kyllä huomioon, mutta sitten koko asia unohdettiin ihan niin kuin emme olisi mukana olleetkaan. Nyt ei puhu pelkästään Tsekin tasavallan tilanteesta, vaan kaiken kaikkiaan on meidän etumme mukaista, että meidän prioriteettimme otetaan huomioon toden teolla alueellisella ja paikallisella tasolla. Me parhaiten tiedämme, mitä sinne tarvitaan kun tarkastellaan Tsekin tasavallan alueella toteutetuista ohjelmista saatuja kokemuksia, niin voidaan todeta, että 40 prosenttia hankkeista toteutetaan eurooppalaisella rahalla. Tai vain 40 prosenttia eurooppalaisesta rahasta käytetään hyväksi. Minä uskon, että meidän pitäisi sellaisella tavalla valmistella näitä teemakokonaisuuksia kun herra Vasser peräänkuulutti, koska muuten aluetasolla me, meiltä menee tilaisuus hukkaan ikään kuin olla mukana. Mitä eroihin tulee eri tasojen välillä? Minä lähden siitä, että mitään yksityiskohtaista menetelmää ei vielä ole kansallisten uudistusohjelmien osalta. Minä olen tätä peräänku- hokenut tätä samaa asiaa jo pitkään. Joissakin jäsenvaltiossa on vaadittu sitä, että joka ikisen pääkaupungin täytyy tarkalleen saada määritellä kansallisella tasolla, mitä siellä tehdään, niin mitä, mitä, ja kansallisella tasolla määritellä myöskin se, mikä on paikallistaso ja mikä on aluetaso, ja että pääkaupungissa käsin tämä täytyy voida määritellä, mutta minun mielestäni määritelmä voitaisiin ottaa kyllä paljon paremminkin. No siis, oui, euh, Bernard Soula, je suis... Euh... Olen Bernard Suller, Ron Alp-alueen edustaja Ranskasta. Haluaisin esittää kaksi huomiota. Tässä sanottiin jo paljon asioita, mutta haluaisin korostaa Euroopan parlamentin jäsenille erästä aikataulukysymystä Usoin Usein nimittäin on niin, että paholainen on yksityiskohdissa. On hienoa, että kaikki osallistuvat ja me onnistumme tähän Ranskassa, sillä eurooppalaisten rahastojen käyttö. Menettelyjähän ollaan muuttamassa. Tähän tarvitaan kuitenkin aikaa, kun puhutaan kansallisista ohjelmista ja kumppanuussopimuksista, mutta me tarvitsemme paljon. Jos me haluamme ottaa kaikki mukaan, minä teen paljon omalla alueellani vuonna 2006, 2012. Meillä on 6000 henkilöä ja tämä vaatii vuoden työn jos me haluamme kaikki ihmiset mukaan, me tarvitsemme hyvin paljon aikaa, jotta me saisimme kansalliseen, kansallisiin sopimuksiin kaikki mukaan työhön, niin jotta me voisimme olla aikataulun puitteissa näissä operatiivisissa ohjelmissa. Muutoin meidän lähestymistapamme on vain teknokraattinen ja se ei tee mahdolliseksi paikallistasolle osallistua. Minulla olisi paljon sanottavaa, mutta korostaisin näitä aikataulukysymyksiä, sillä tämä on todellista monen tason hallintoa. Jan Albrecht and then we... Jan Albrecht vielä ja sitten kenties alueiden komitean joku edustaja voi kommentoida. Ellei halua, niin sitten siirrymme seuraavaan aiheeseen. Ehkä nyt voidaan ei pelkästään esittää kysymyksiä, vaan myöskin ehkä ilmaista parlamentin kantaa näihin kysymyksiin. Some remarks first. Niin, muutama kommentti. Ensinnäkin meidän täytyy muistaa, että me pyrimme jatkuvasti muuttamaan koko rahastojen takana oleva ajatusmallia. Tässä ei ole kysymys neuvonpidosta, vaan kumppanuudesta. Eli kuten edellinen puhuja sanoi, mitään kansallisia suunnitelmia ei tule. Meillä on vain tämä kumppanuussopimus. Sen taustalla oleva ajatus on se, että kaikki asianosaiset työskentelevät yhdessä, valmistelevat sen asiakirjan, joka on pohjana tälle puitteistolle koko seitsemän vuoden ajaksi. Tämä on erittäin hankalaa, koska useita kumppaneita on mukana. Mutta tämä ei ole mikään hallituksen laatima asiakirja, vaan se valmistellaan yhdessä kaikkien kumppanien toimesta ei pelkästään valmistella, vaan myös asiakirjoita voidaan muuttaa tänä seitsemän vuoden aikana myös kaikkien kumppaneiden toimesta. Ja tuo kumppanuusperiaate merkitsee sitä, että jos tätä asetusluonnosta lukee, niin näkee, että kaikki kumppanit pitäisi ottaa mukaan kaikkiin ohjelmointivaiheisiin ja täytäntöönpanovaiheisiin. Tämä on suuri muutos. Saadaan kaikki kumppanit aktiivisiksi koko prosessin ajalta. Komissio on ehdottanut käytännössääntöjä otettavaksi mukaan. Jäsenvaltiot kieltäytyivät tästä. Ja se on tärkeää. Myös kysymys, joka koskee näiden ohjelmien toimintaa. Komissio nimittäin haluaa kumppanuussopimuksia yhdessä operationaalisten ohjelmien kanssa ajan säästämiseksi. Meidän ehdotuksemme oli, että tämä hoidettaisiin vaiheittain, mutta mahdollisimman nopeasti ensinnäkin olisi nämä kumppanuussopimukset, sopimus suunnitelmasta ja seuraavat Seuraavaksi sitten nämä operationaaliset toimet. Sillä jos kumppanuudesta ei sovita, niin mitä käy ohjelmien myöhemmin? Tämä on siis se ydinkysymys. Onko se alustus operationaaliselle ohjelmalle vai onko se ensimmäinen osa pakettia? Komissio haluaa saada sen osaksi pakettia. Me halusimme sen ensiaskeleeksi. Ja tämä on sitten se ristiriita, joka meillä välillämme on. Mutta tämä Vlasekin kysymys oli oikein selvä. Se kaikkein vaikeimmista ongelmista. Ja entisenä pormestarina ja lääniherrana voisin sanoa, että, tai maaherrana anteeksi, voisin sanoa, että tätä voitaisiin pitää vaikeana haasteena. Se on haaste myös alueiden komitealle. Meille käydään yhä enemmän keskustelua alueiden ja kaupunkien välille. Tähän tiedätte, että regiopääosasto muutti nimeään se ei ole enää aluepolitiikan, vaan alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto. Tämä on se uusi tilanne, jonka puitteissa toimitaan. Tässä korostetaan sitä, että se on tärkeää todelliselle kumppanuussuhteelle, ei pelkästään hallituksen välillä, vaan myös kaikkien muiden välillä. Haluaako kukaan alueiden komitean puolesta kommentoida? Michael Schneider, olkaa hyvä. Ja, danke, ich kann gerne. Kiitoksia. Ilomielin sanon, taikka kommentoin, niin, tämä on erittäin monimutkainen, monisärmäinen ongelmakenttä. Tästä voisi pitää koko illan kestävän, kestävän luennon. Herran Nilsson, mehän olimme pitkään koterissa kollegoita. Ja herra Nilsson kysyi, mitä me teemme jäsenvaltioiden suunnalla voidaksemme osallistua jäsenvaltioiden hallitusten kanssa työnteen parantamiseen. Minä voisin kysyä teitä, mitä te olette Ruotsissa tehnyt tällä välin. Miten olette onnistuneet parantamaan asioita ja me voisimme ottaa tästä opiksemme. Tietystikin tämä on erittäin monimutkainen kysymys, koska kaikissa jäsenvaltioissa on erilainen tilanne, kun tarkastellaan alueellista ja paikallista tasoa. Päätöksentekoprosessit ovat erilaisia ja niin poispäin. Mitä me voimme tehdä instituutiona en puhu pelkästään jäsentä ominaisuudessa, vaan instituution ominaisuudessa, on se, että tietystikin täytyy tuoda esityslistalle sellaisia asioita, jotka edistävät meidän osallistumistamme, olipa sitten kyse kumppanuudesta tai yhteistyöstä. Ja tietystikin näin me teemme myöskin alueen komitean puolella. Esimerkiksi me olemme aloittaneet joitakin vuosia sitten keskustelun monivuotisista hallinnosta olemme nyt elvyttäneet tätä keskustelua ja tämän jälkeen saatiin valkoinen kirjakin aiheesta. Olemme pystyneet tuomaan tämän asian esityslistalle ja myöskin tieteellisellä puolella asiaa on tutkittu tarkemmin. Eurooppa 20 strategian yhteydessä otimme esiin vaatimuksen, että tehtäisiin jonkinlainen territoriaalinen alueellinen sopimus jäsenvaltioiden sisällä, joka mahdollistaisi sen, että alue- ja paikallistaso pääsee mukaan taatulla tavalla Euroopan parlamentti onneksi tarttui tähän meidän vaatimukseemme ja tuli mukaan sitä vaatimaan. Joissakin jäsenvaltioissa edistystä on saatukin aikaan, mutta nyt ollaan kaikkea muuta kuin siinä tilanteessa, että voitaisiin sanoa, että tilanne on ihanteellinen, kaikkea muuta. Mitä rakennerahastoihin tulee, se on samantyyppisiä ongelmia, jotka liittyvät aluepaikallisessa mukana olemiseen ja kumppanuuteen eri jäsenvaltioissa perusrakenteet ovat erilaisia. Voimme täällä vain esittää vetoomuksen ja uudelleen vaatia, että tästä keskustellaan. Saksakin sanotaan, että politiikassa täytyy porautua erittäin paksujen lankkujen lävitse. Paksu, paksun lankkuun on vaikea saada reikää, joten tämä vaatii sinikkyyttä. Tämä pätee myöskin monitasoisen hallintoon ja kumppanuuteen Tilanne on kaikkea muuta kuin ihanteellinen, mutta me kyllä teemme parhaamme, että edistystä saadaan aikaan. I would like to ask Mr. Wozniak to... Herra Wozniak, ehkä voi kommentoida. Ja sitten te voitte toimia puheenjohtajana tämän toisen aihealueen osalta. Partnerstwa. E, oczywiście komitet... E, Kysymys on kumppanuudesta. On selvää, että alueiden komitea tässä lausunnossaan tukee e, menettelyä, ja meidän täytyy kuitenkin ymmärtää se, että kun kysymys on kumppanuuden rakentamisesta, niin meidän täytyy saada se toimimaan. Nythän tietysti kumppanuussuhteita jo on. Ja niin otetaan mukaan ihmisiä kaikilta eri aloilta alueellisesti katsoen. Meillä on aika hyviä tällaisia kumppanuussuhteita jo käynnissä. Nyt kysymys on siitä, että todella ehdotetaan kokonaista mallia tällaiseen toimintaan. Ja jos lähdetään siitä, niin, ja lähdetään siitä, mikä on toiminut hyvin. ja hyödynnetään sitä sitten kohesiopolitiikassa. Siitä syystä on tärkeää, että saamme aikaiseksi hyvin terveen, hyvän kompromissin, niin että lainsäädäntö toimii hyvin. Parlamentti on suhtautunut erittäin rakentavasti tähän, vaikka neuvostosta onkin kielteinen lausunto. Voin myös todeta, että suurten kaupallisten yritysten tukeminen, kun puhutaan temaattisesta keskittymisestä, tulee usein esille myös suuryritykset ovat tässä suhteessa tärkeässä asemassa. Meidän täytyy ottaa huomioon Eurooppa 2020 strategia ja on erittäin tärkeää, että annetaan myös suurille yrityksille mahdollisuudet. Niillä on oma tehtävänsä tällä alueella täytettävänä. Ja niillä on suuri merkitys myös, kun katsotaan kasvua. Ja sen takia tämä kysymys onkin tullut esille. Ne ovat tietysti mukana näissä eri aluekeskusteluissa ja sitten katsotaan sitä, että miten pitkälti asiasta on hyötyä. Tietysti meillä on myös puutteita kaupallisissa yrityksissä, niissä, jotka toimivat yhteiskunnallisella tasolla. Nämä ongelmat täytyy ratkaista, jotta ei synny sellaista tilannetta, jota ei voida hyväksyä. Yhteiskunnan rakentaminen ja sosiaalitalous joutuvat saamaan tukea. Meidän täytyy huolehtia siitä, että mitään puutteita ei synny eikä mikään, mitään aukkoja. Täytyy ottaa huomioon aina kilpailukyky ja saada aikaiseksi tilanne, jossa jos olosuhteet ovat mahdollisimman hyvät. Social housing. And this is completely different than the member states because it... Tämä sosiaalinen asuntotuotanto, minun kokemukseni on aivan erilainen. Alankomaissahan on yrityksiä, jotka äh, rakentavat sekä sosiaalista asuntokantaa että äh, yksityistä. Tässä on sitten valtion tuesta kysymys, eli tässä ei ole vain asuntotuotantokysymyksen, mutta myöskin valtion julkisten hankintojen ja valtion tuen äh, kysymys käsillä. Tämä tilanne on siis erilainen. Alankomaissa on tehty päätös liittyen siihen, millä tulotasolla voi saada tuetun asunnon. Ja tässä oli siis kysymys tästä, eikä valtion tuosta. Anteeksi tästä täsmennyksestä. Niin, kiitoksia. Ja sitten siirrymme kohtaan kaksi, jossa puhutaan temaattisista keskittymistä. Ja tässä mielellämme kuuntelemme alueiden komitean ja parlamentin näkemyksiä. Sana on vapaa ja voitte esittää kysymyksiä. Puhumme temaattisista keskittymistä rakennerahastojen yhteydessä. Bardzo proszę. Pan Gamalio. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Eh. Kiitoksia, puheenjohtaja. Herra Wozniakka, Olen itse Galician alueella aluehallinnossa ulkoisen valiokunnan jäsen ja alueiden komitean jäsen. Kun me olemme käsitelleet Euroopan 2020 strategiaa ja temaattista keskittämistä, meidän täytyy pohtia kohesiopolitiikan keskittämistä tulevaisuudessa, koska keskittäminen on erilaista eri alueilla. Ja myöskin se, miten keskittäminen suhtautuu tai linkittyy Eurooppa 2020 strategia, sekin vaihtelee maasta toiseen ja alueelta toiseen. Euroopan parlamentti, joka keskustelee neuvoston ja parlamentin kanssa, toivottavasti tukee ajatusta jonkinlaisesta turvaverkostosta alueita varten, jotka joutuvat pois konvergenssitavoitteesta jonkinlaisen näistä välialueista, jotka ovat 75 ja 90 prosentin välillä keskiarvo bkt taikka niistä alueista, jotka nyt ensimmäistä kertaa ovat yli 75 prosentin ja putoavat siksi tuen ulkopuolelle. Tiedän, että komissio työstää näitä kysymyksiä koskevia ehdotuksia ja parlamentissa alueiden komiteassa on näistä asioista keskusteltu niin ikään. Mutta nyt täytyisi tehdä hallitukselle selväksi, että asia täytyy hoitaa kuntoon, koska tämä on aina oikean, oikeanmukainen tapa, koska eihän voi ranka, rankaista niitä, jotka ovat saavuttaneet tavoitteensa konvergenssitavoitteen osalta. Czekam na kolejne pytania. Wiem, że jest pan Ulf Wikström, który chciał... Kiitoksia. Ulf Wikström on paikalla. Hän haluaa esittää kysymyksen. Olkaapa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Ulf Wikström. Olen Inter-ohjelmasta, joka Interreg-ohjelmasta, joka on Turussa Suomessa. Ja olen myöskin äh, Itämeren ohjelmassa mukana. Haluaisin tiedustella teiltä, kuinka te näette temaattisen keskittämisen, kuinka se voi auttaa ohjelmien loogisuutta ja tukia näitä alue, makro, alueohjelmia tulevaisuudessa, sillä jos meillä on eroja, me saatamme päätyä tilanteeseen, jossa meillä ei ole mitään yhteistä näkökulmaa makroaluestrategiassa. Dziękuję bardzo. E, pan Simitis się zgłaszał się, tak? Kiitoksia edustaja Simitis seuraavana. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, εγώ θα ήθελα μονάχα να παρατηρήσω mutta jos... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää seuraavana huomautuksen. Olen itse toiminut esittelijänä sosiaalirahaston osalta ja pohtin myöskin monitasoista hallintoa. Voin todeta, että jossakin vaiheessa tehtiin ehdotus, joka ei riittävän hyvin tasapainossa toisaalta keskittämisen ja toisaalta alue- ja paikallisen tason osallistumisen suhteen. Joskus työmarkkinaosapuolet ja kansaisjärjestötkin saavat enemmän sanansa kuuluviin kuin alue- ja paikallistaso. Niiden ääni kuuluu äänekkäämmin kuin meidän. Siksi monin, monitasoinen hallinto on erittäin tärkeä kysymys. Mitä temaattiseen keskittämiseen puolestaan tulee? Me katsomme, että Tämä on myönteinen asia. Siitä voi olla hyötyä meidän kannaltamme katsottuna, mutta tässäkin täytyy valita oikeat kumppanit, jotta tavoitteisiin käytännössä päästään. bardzo. Czekam na dalsze pytania w tym Kiitoksia. Nyt odottelen vielä, onko joku, joka haluaa esittää kysymyksen tässä osiossa. Olkaapa hyvä. dragi colegi, știm că agenda europeană privind simplificarea cadrului financiar Tiedämme, että eurooppalainen agenda, joka koskettaa monivuotuisen rahoituskehyksen yksinkertaistamista, on hyvin suuri poliittinen päämäärä ja suuri haaste. sille pyritään tehostamaan rahan käyttöä ja vähentämään hallintollista taakkaa. Komissio on aloittanut seuranta toimen ja julkaissut ensimmäisen tuloslistan yksinkertaistamisen tuloksista. Me tiedämme, että tämä toimi tulee jatkumaan myös senkin jälkeen, kun asetus on tullut voimaan, niin jäsenmaalta tullaan pyytämään osallistumista ja ponnistuksia yksinkertaistamistyössä. Tämä tulee olemaan yksi kumppanuussopimusten kappaleista komission ja aluetason hallinnon välillä. Kuinka regi valiokunta ja kuinka Euroopan parlamentin jäsenet näkevät alueviranomaisten roolin tässä työssä. Kysyn tätä, sillä kaikissa maissa, myöskin Romaniassa, mistä tulen, alueelliset viranomaiset ovat hyvin huolestuneita tästä asiasta. Me alueiden komitean jäsenet olemme sitä mieltä, että toimeenpanemalla eurooppalaisen käytänne säännöstön vaatimuksia tämän yksinkertaistamisen hyödyt voivat olla erittäin suuria ja positiivisia, mutta meidän täytyy pystyä toimeenpanemaan tätä käytännön säännöstöä ottamalla paikallistason toimijat mukaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä salissa? Ei näytä olevan. Nyt pyytäisin vastausta kysymyksiin. Itämeri-strategia, keskittyminen ja makrotalouden taso. Olkaapa hyvä. Edustaja Hymner. Parliament has, uh, will make... Kuten todennäköisesti tiedätte, Euroopan parlamentti vaikeuttaa teidän elämänne, koska me haluamme lisää prioriteetteja ja enemmän investointimahdollisuuksia mukaan alueellisen yhteistyön alle, jotta teillä on suurempi valinnan vapaus kuin tällä hetkellä enemmistä valita. Kuinka sitten voidaan varmistaa, että prioriteettien joukko, joista voi valita makroalueella, voi tuottaa parhaimmaisen potentiaalisen yhteistyön, saadaan parhaimmaisen yhteistyön, niin tässä pitäisi mahdollisimman parhaassa, parhaisessa vaiheessa alueille, jotka haluavat jatkaa makro alueellista yhteistyötä. Olisimme välissä väissä näiden pitäisi kokoontua saman pöydän ääreen ja pohtia ohjelmia, koska yhteistyössä ei kyse pelkästään ohjelmista, jotka ovat samoja prioriteetteensa osalta, vaan yhteistyö voi olla joskus jopa suurempaa sellaisten yh- ohjelmien yhteydessä, jotka täydentävät toisiaan. Ainoa tapa suhtautua tähän oikein on katsoa tämä makroaluestrategia voi vahvistua tästä puitekehyksestä, että tämä voi edesauttaa yhteistyötä jo kumppanussopimusten sopimisen yhteydessä tai operatiivisella, operasi, operati, operatiivisessa vaiheessa. Nähdäksi ei ole mitään sellaista tapaa, jolla voidaan muodollisesti varmistaa se, että tämä tyyppinen yhteistyö toimii. Trend of the policy, which is macro-regional uh, strategies. Makrotalous on makroalueiset strategiat tässä on kyseessä. Itämeren strategia osoittaa, että linkittämistä on jo tapahtunut. Ihmiset tietävät, kenelle soittaa. Alue- ja paikallisviranomaiset todellakin pyrkivät tekemään yhteistyötä. ja tuomme yhdessä. On erilaisia foorumeita, joiden piirissä on myöskin tavata, suurempia ja pienempiä. Inhimillistä pääoma on olemassa, yhteistyö, pääoma on jo olemassa, joka mahdollistaa sen, että voidaan kehittää operatiivisia alueellisia ja kaupunkialueisiin liittyviä ohjelmia siten, että yhteistyötä vahvistetaan. Tämä soveltuu kaikille strategian osa-alueille, joten arvatenkin tämä on esimerkki siitä, kuinka tällainen soft-puoli, pehmeä puoli poliittisia toimia voi edesauttaa, kuinka paljon tällaista on olemassa. tietysti voidaan pyytää, että komissio, miten nyt sanoisin, olisi selkeäsanaisempi neuvotteluissaan jäsenvaltioiden kanssa silloin, kun on kyse strategioista, koska on herkkiä kysymyksiä, kun pohditaan, miten voidaan toimia paremmin ja saada aikaan parempaa synergiaa alueiden ja valtioiden välille. Jo ensimmäisessä neuvottelussa komission kanssa pitäisi tämäkin asian esitystä. Olen täysin käyttää tilaisuutta hyväkseen, kun kerran sain puheenvuoron. Voisin vastata tähän ajoituskysymykseen kysymys ensin esittäjä poistui jo paikalta, mutta tietystikin ajoitus, joka on varattu kullekin askeleelle tässä sääntelykehyksessä, on siellä, että katsottu, minkä kuukauden sisällä mikäkin asia tai mikäkin vaihe pitäisi hyväksyä. Mitä niin mä totesin, että monet jäsenvaltiot ovat jo valmistaneet kansallisia järjestelmiään ja kansallisia on pohdittu ja nyt otettu yhteyttä kumppaneihin ja yhteistyötä on jo herätelty ja näistä voi johtaa todellisiin sopimuksiin ja kumppanuussopimuksiin. Komissio on jo valmistellut näitä issue paper asiakirjaa, millä nimeltä te kutsuttekin, eikö millä nimeltä kutsuttaisiin, en minä muista millä nimeltä asiakirjaa kutsuttiin, mutta joka tapauksessa yksittäisen sellaisen valtioiden kanssa näitä on jo valmisteltu. Joten yhteistyö komission ja senvaltioiden välillä ja jäsenvaltion sisällä ja kumppaneiden kanssa ja mahdollisten kumppaneiden kanssa on jo meneillään kuulematta siitä, että vielä ei ole sääntelyä olemassakaan. Mutta mikäli odotetaan neuvottelujen loppuun saakka ja sitten vasta ryhdytään valmistelutoimiin hankkeiden ja muun osalta, niin sitten tästä, tästä tulee vähintäänkin viiden vuoden viive. Ja te, kun menette kotiin, teidän tärkein tehtävänne on varmistaa se, että eri toimijat tekevät tehtävänsä. Meillä on puitekehys, meillä on rahaa, ja sitten täytyy teidän työstää näitä ohjelmia ja hankkeita. Tämä on äärimmäisen tärkeää tänä päivänä muista yksinkertaistamisesta. Mitä paikallisviranomaiset voivat tehdä yksinkertaistamisen toteuttamiseksi? Hyvin paljon tehdään työtä alle paikallistasolla ja komission ja parlamentikin täytyisi tehdä paljon enemmän yksinkertaistamisen nimissä. Me olemme jo mukana keskustelussa näistäkin seikoista, mutta teidän velvollisuutenne myöskin on katsoa, että ylimääräisiä hallinnollisia taakkoja tai esteitä ei luoda alueen paikallistasolla. Teidän täytyy varmistaa, että oma viranomaisenne, omat viranomaisenne eivät pystytä uusia esteitä ja uutta taakkaa. Kreikan ministeri totesi, että nyt se on tehty alueen paikallistason kanssa yhteistyötä yksinkertaistamiseksi, joten voi tavata minkälaista potentiaalia on olemassa kansallisen tasolla yksinkertaistamista silmällä pitäen. Tätä työtä täytyy tehdä jatkuvasti ja myöskin tietoisuutta lisätä jatkua sitä myöskin. Tämä on teidän velvollisuutenne. Anteeksi, mutta nyt aika loppui. Oikeastaan meillä ei ole aikaa tällaisia pitkiä lausumia varten, jonka juuri esitin. E, no niin, ja sitten muut kysymykset alueellista ulottuvuudesta suhteessa kohesiopolitiikkaan on seuraava aihe. Puhumme myös Itämeren strategiasta to a certain extent the territorial uh, dimension, but this siitä, millä tavalla tätä alueellista ulottuvuutta tulee laajentaa. Tässä on kysymys yhteistyöstä, alueellisesta kehityksestä, kaupunkikehityksestä ja myös niistä uusista välineistä, joita komissio on ehdottanut, jotta alueellinen taso pääsee mukaan aktiivisesti osallistumaan politiikan tekoon. Eli maaseutukaupunki, kaikki liittyy tähän Eli politiikassa on paljon eri elementtejä, joita käytetään tämän politiikan alan alueellisen ulottuvuuden vahvistamiseen. Edustaja Oswald, haluaa käyttää puheenvuoro? Ei. Kyllä. Eh, já jako zpravodaj pro evropskou územní spolupráci eh, si myslím, že eh, u toho ten územní rozměr a obzvlášť mitä alueelliseen yhteistyöhön tulee ja alueiden väliseen koheeseen tulee, minä uskon, että tämä alueellinen ulottuvuus ja rajat yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Kyse ei ole pelkästään siitä, että toteutetaan 2020 strategia, vaan täytäntöönpanossa täytyy valmisteleva työ tehdä erittäin hyvin. Mikäli keskitymme pelkästään tiettyihin aihealueisiin, saattaa puhua vain tutkimuksesta ja tuotekehyksestä ja pidämme sitä silmällä, mutta samanaikaisesti alueella on esimerkiksi paljon metsää, jota voitaisiin hyödyntää. Ja kun alueiden välistä yhteistyötä tehdään, täytyy myöskin tarkastella kaikkea muitakin seikkoja, esimerkiksi matkailu saattaa olla merkittävä tekijä. Ja mitä Itämeren strategiaan tulee, uskon, että Itämeren strategia on syntynyt juuri näistä syistä, kyseen alueesta, jonka sisällä on joitakin alueita, jotka eivät ole niin voimakkaasti mukana, eikä niin innokkaita, mutta ei ylhäältä alas päin voi määrätä ketään mukaan yhteistyöhön. Nämä yksittäiset alueet, jotka tässä mukana ovat hyvinkin erilaisia. Ja kun tarkastellaan Tonavan strategian, siellä on matkailualueita, rikkaita alueita ja köyhiä alueita. Ja jokainen alue tarvitsee ehkä erilaista lähestymistapaa, erilaisia toimia. Ja makroaluestrategia perustuu juuri sille, että ne, jotka haluavat mukaan makroaluestrategiaan, haluat tehdä yhteistyötä kyllä, mutta kuitenkin jokaisen alueeseen täytyy suhtautua sen erityispiirteiden edellyttämällä tavalla. Emme halua, että kaikki niputetaan yhteen ja sääntö liian tiukat. Jan Olbrecht. Very Kiitoksia. Hyvin lyhyt tiedonanto, joka halusin teidän kanssanne jakaa. Aivan aluksi meillä on asetuksessa joitakin elementtejä ja sitten toisia elementtejä poliittisessa lähestymistavassa. Poliittisessa lähestymistavassa on makroalueellinen strategia. Tämä on siis alueellinen. Ja mitä taas tulee varoihin tälle makro alueelliselle tasolle ei ole mitään rahaa. Siis tämä ei tarkoita sitä, että rahaa ei lainkaan ole, mutta varat menevät projekteille. Toinen asia, urbaanialueprojektit ja maa seutualueprojektit, nämä ovat aivan kaksi eri politiikan alaa, kuuluvat eri ministeriöiden alaisuuteen. Meillä on ensimmäisen kerran koskaan yhteistä suunnittelua. Tämä on erittäin tärkeää. Meillä on nyt yhteisön tukikehyksessä tämä mukana ja meillä on se myöskin mukana kumppanuussopimuksissa. Jos me vaadimme kohesiopolitiikan ja maaseutupolitiikan alan edustajia molempia osallistumaan. Nyt ollaan valmistelemassa ohjekirjaa urbaani- ja maaseutualueen projekteista. Ensimmäinen kokous on ensi viikolla, seuraava taas Varsovassa keväällä ja kolmas ehkäpä Brysselissä, kun tämä ohjekirja tulee olemaan äh, valmis koskien urbaani- ja maaseutualueiden yhteistyötä. Eli ottakaa huomioon, että tämä on jotakin, mikä on käynnissä. Kolmas asia, tämä on hyvin tärkeä, kuuluisa äh, viiden prosentin sääntö EAKR. Tämä oli jonkin tyyppinen sääntö, että 5 prosenttia menee urbaanialueelle. Kuten tiedätte, alueiden komitea oli tekemässä töitä tämän parissa, mutta kyseessä ei ole 5 prosenttia. Kyseessä on tietyn tyyppinen pilottiohjelma. Jäsenmaat suunnittelemat urbaanialueille ja naapurustoalueille ohjelmia, joita tämä 5 prosenttia vastaisi, mutta siis kaupungeille ei ole operatiivisissa ohjelmissa mitään rajaa. Tämä 5 prosenttia on erityisesti valittu, jotta saataisiin tietynlaisia pilottiprojekteja aikaan. Nämä ovat ne alueelliset elementit, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ja sitten vielä yksi huomio, jos sallitte. Tässä Mari voisiko sanoa, että asiakirjat ovat hyvin lähellä, kun vertaillaan Ähm, parlamentin ja alueiden komitean papereita. Me olemme tekemässä yhdessä työtä epävirallisesti, mutta hyvin tehokkaasti. Ja on totta, että meidän johtopäätöksemme ovat hyvin samantyyppisiä. Tämä osoittaa sen, että me aivan tosiasiassa pystymme tekemään yhteistyötä yhdessä. Kiitoksia. Names, but you're welcome. Kiitoksia. Kiitoksia. En tunne kaikkia nimeltä, mutta te saatte kuitenkin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Nimeni on Pauliina Haijanen. Tulen Suomesta Sain tänään esitellä alueiden komiteassa Itämeri-strategiaa koskevan lausunnon ja haluan kiinnittää huomiota nyt yhteen seikkaan tässä yhteydessä. Eräs kohta, jonka olen lausunnossani esitellyt, on kysymys tiedonkulun edistämisestä ja eri toimijoiden sitouttamisesta. Eli tässä makroaluestrategioiden toteutuksessa tarvitaan päätöksenteon läpinäkyvyyttä, kattavaa tiedonvaihtoa sekä yhteisten toimintatapojen kehittämistä kaikilla tasoilla. Erityisesti tiedon kulkua on parannettava niin Itämeren alueen jäsenvaltioiden välillä kuin kansallisesti niiden sisällä. Tämä edistää nähdäkseni laajempaa sitoutumista strategian tavoitteiden toteuttamiseen. Kiitos. Thank you, Michael Schneider. Kiitos sitten Michael Schneider. Ja, danke. Ich würde gerne... Kiitoksia. Haluaisin sanoa ehkä hieman jotain yleisemmällä tasolla siitä, mitä Jan Olbrecht juuri totesi. Minusta tuntuu, että tämänpäiväinen keskustelu ei ole riittävän tulista riittävän innostusta, koska menneisyydessä olemme intensiivisestikin keskustelleet yhteisistä kannoista. yhteisen kantoja on syntynyt. Yhteinen säven on löytynyt. Haluaisin oikeastaan kiittää tässä lämpimästi Euroopan parlamenttia siitä, että parlamentti on mahdollistanut sen, että tätä innokasta keskustelua on voitu käydä ja monet meidän huolemme ja kannanotomme on otettu huomioon parlamentin puolella. Nyt olemme kaikki hieman odottavalla kannalla. Me odottelemme nyt, mitä neuvosto tekee, mitä marraskuussa tulman pitää rahoituskehysten osalta ja mitä, mitä tämä sitten heijastuu rakennerahastoasetukseen ja sen yksityiskohtiin ja seuraamuksia sillä on. Viime vuosina on todennut, että on hienoa, että Lissabonin sopimus antaa Euroopan parlamentille uusia valtaoikeuksia. Nyt toteaisin, että nykytilanteessa ymmärrän vasta, miten oikeassa olin jo aiemmin, kun tämä totesin, ja miten iloinen siitä olen, että Euroopan parlamentti on saanut nämä lisäoikeudet ja lisävaltaoikeudet, koska me emme kaikki välttämättä lähde siitä johto, päätöksestä, että keskipitkän aikavälillä tulemme olemaan tyytyväisiä rahoitusnäkymiin ja rahan jakamiseen siinä vaiheessa, miten neuvosto haluaa tämän sen hoitaa, mutta on hienoa, että Euroopan parlamentti on tässä neuvottelukumppanina neuvostoa vastaan. Ja selkeästi totean sen, että meidän kannatamme katsottuna Euroopan parlamentti on ikään kuin meidän alue- ja paikallistason intressiemme ajaja monissa yhteisissä kokouksissamme olen havainnut, kuinka paljon hyötyä on siitä, että Euroopan parlamentti on tässä meidän puolellemme. Ja kun parlamentti ja neuvosto ryhtyy neuvotteluihin, niin kohesiopolitiikalla ei näissä neuvotteluissa välttämättä ole merkittävää roolia. Tai sillä on kyllä roolinsa, mutta moni muukin aihe on siellä esityslistalla näissä neuvotteluissa tullaan havaitsemaan sitten, mitä tarkoittaa se, että mikäli neuvottelut pitkittyvät, mitä tästä seuraa, mikäli neuvottelut pitkittyvät, silloin usein alueilla me emme pysty ensimmäinen päivä tammikuuta sitten operatiivisia ohjelmia toteuttavan käytännössä vain vasta, vasta, vasta vuonna 2014 voidaan rakennerahaston varoja saada investointua. Ja silloin syntyy aukko. Ja kriisin aikana tämä aukko ei millään tavalla kyllä edesauta asioita. Siksi vetoisinkin sen puolesta, että tulette tekemään kaikkenne tulevissa neuvotteluissa. Tietysti olemme varmoja siitä, että kokonaisvaltaisesti näitä neuvottelut viedään eteenpäin. Ja toivon, että te muistatte meidätkin. Tämän blok i przejdziemy teraz do... Jest jeszcze zgłoszenie. Bardzo proszę w takim razie. Thank you very much. Uh, Van from Eurocities. Kiitoksia, olen Eurocitiesin edustaja. Haluaisin, että alueiden komitea ja Euroopan parlamentti tukisivat kaupunkien rahoittamista. Monet kaupungit ovat valmiita tälle tielle. Olisi tärkeää vahvistaa integroitua lähestymistapaa alueellisella tasolla, kuten myöskin näkyvyyttä ja omistajuutta paikallistasolla. Pelkäämme, että tämä kuitenkin jää vapaaehtoiseksi jäsenvaltioille tai että siitä tulee pelkästään tilanne, jossa kaupungit ovat mukana valitsemassa hankkeita, mikä myöskään ei olisi riittävää. Vastaa się Jan Albrecht, bardzo proszę. Jan Albrecht haluaa vastata tähän. Regulation Kyllä niin, tämä on osa sitä asetusta. Jo viittasin, voisin esittelijänä teille vastata. Vastaus ei ole vain parlamentin käsissä, vastaus on myöskin alueiden käsissä. Kysymys siitä, että hallintoa jaettaisiin liittyen siihen, mitä juuri sanoit. Tämä liittyy tähän kuuluisaan ainakin 5 prosenttiin. Ongelma ei ole projekteissa, vaan ohjelmissa. Seitsemän vuoden ohjelmassa. Ensimmäinen parlamentin ehdotus oli se, että kaupungit saisivat täyden hallinnon seitsemäksi vuodeksi näille ohjelmille, mutta sekä alueiden että hallitusten reaktiot, en nyt sano mitkä alueet vastustivat, oli sellainen, että ne sanoivat, että eivät kaupungit ole valmiita tekemään tätä siksi. Itse asiassa parlamentti antaa mahdollisuuden tehdä valinta. Joko hallinto on täysin jaettu tai se on osittain annettu kaupungeille jonkun projektin suhteen niin edespäin. Meidän reaktiomme on se, että järjestelmä olisi nyt joustava niin, että se tekisi mahdolliseksi jäsenmaille valita, kuuluuko projektien hallinnointi kaupungeille vai ei. Ollaksemme optimistisia, Viimeksi seitsemän vuotta sitten me ehdotimme hallinnon antamista kaupungeille ja se täysin hylättiin periaatteeseen vedottuna. Nyt hylkäys ei ole täydellinen, se on, siinä on enemmän asteeroja. Hallinnon luovuttaminen kaupungeille vaatisi hyvin läheistä yhteistyötä alueelta. Jos alueet ovat sitä mieltä, että kaupungit ovat valmiita tähän, ajatusta voitaisiin kehitellä, mutta jonkin aikaa tämä vaatisi hyvin vaikeita neuvotteluja kaupunkien ja alueiden välillä. Uskon, että hallinnon osittainenkin luovuttaminen kaupungeille olisi jo askel eteenpäin. Kiitoksia. Ja tylko e, jako, jako regionu. Kiitoksia. Alueen edustajana haluaisin sanoa, että on tärkeää, että kaupungillakin on omat tehtävänsä ja alueiden ja kaupunkien välinen yhteistyö on monessa suhteessa ollut erittäin hyvää. Siitä on ollut kovasti hyötyä. Ja kun tarkastetaan tätä kysymystä, niin meidän täytyy tietysti keskustella tästä kaikesta lisäkin. Ja näin siirrytään sitten, sitten strategiakehykseen. Alueiden komitean eh, esittelijänä haluan sanoa, että olemme arvioineet sitä asiakirjaa, jonka komissio on työstänyt delegoitujen säännösten pohjalta. Tarkastelemme tätä tilannetta hieman eri pohjalta. Euroopan komissio on ottanut huomioon regivaliokunnan ja alueiden komitean vaatimuksia. Me olemme olleet yhteydessä toisiimme tässä kysymyksessä myös aiemmin. Olemme sitä mieltä, että tämä yhteinen strategiakehys hyvin pitkälti on teksti, josta on keskusteltu perusteellisesti. Aluevaliokunta, Krell, Van Nistelrooy ja muut ovat olleet voimakkaasti tähän vaikuttamassa. Näemme myöskin, että komissio ehdottaa delegoituja säännöksiä kysymyksiin, jotka koskevat ohjeistusta kumppanuusohjelmissa. Tiettyjä asioita on muutettu, mikä on ollut myös myönteistä. Esimerkiksi nämä avainasemassa olevat toimenpiteet on poistettu, mutta nyt meillä on uusia säännöksiä, jotka koskevat suuntauksia asioiden suhteen, joilla on eurooppalaista lisäarvoa. Me haluamme olla mukana muodostamassa tällaista luetteloa, kattavaa luetteloa siitä, mikä on mahdollista. Minus, meidän mielestämme kuitenkin on parempi, että meillä on tällainen suuntaantava luettelo. Sen avulla voidaan tehdä valintoja eri vaihtoehtojen välillä. regivaliokunta ja Koter-valiokunta ovat asioista kuitenkin pitkälti samaa mieltä ja olemme tyytyväisiä siihen, että nyt tilanne on lähempänä sitä, mitä halusimme, vaikkei se olekaan vielä ihanteellinen. Ja siitä syystä on tärkeää, että jatkamme tältä pohjalta tätä hienosäätöä yhteisen strategiakehyksen puitteissa. Nyt täytyy kuitenkin työskennellä nopeasti. Aika on vähän ja saattaa osoittautua aivan yllättäen, että asiakirja ilmestyy aivan liian myöhään. Et, eikä enää pystytä vaikuttamaan tilanteeseen. Tai ainakin niin, että hyvin rajoittuneesti voidaan vaikuttaa tilanteeseen. Tässähän on kuitenkin kyseessä prosessi, joka on juuri käynnistynyt ja nyt voimme antaa tilaisuuden sitten jotakin kommentteja tai kysymyksiä. Niitä ei kuitenkaan taida olla. No mehän olemme käsitelleet tämän kysymyksen usein ottaisi. Ei, kyllä vain. Joku haluaa vielä käyttää puheenvuoroa. Olkaapa hyvä. Thank you, Chair. Um, just for complete... Kiitoksia puheenjohtaja. Täydentääkseni asiaa minä edustan Skotlannin aluehallintoa. Minun äh, edustamani henkilö Hankarissa joutuu poistumaan valitettavasti, mutta puhun hänen puolestaan. Mitä tulee aluekehitykseen ja Kotarin rooliin, hän haluaisi vain korostaa äh, aluekehitystä, ei vain urbaanialuetta, mutta muitakin alueita, joita olisi hyödyllistä pohtia. Ja myöskin eri rahastoja, ei vain mutta muidenkin roolia meidän työssämme. Me olemme erityisen kiinnostuneita tästä. Me haluaisimme, että niiden roolia korostettaisiin neuvottelussa neuvoston kanssa, että voisimme varmistaa sen, että ra- rahoja suunnataan alue yhteisölle mahdollisimman paljon CLLDn tai muiden projektien kohdalla, jos tarkastelemme kaupunkeja tai alueita, me voisimme löytää tapoja vetää rahastojen tukea yhteen. Eräillä alueilla on onnistuttu saamaan aikaan erittäin suuria edistysaskeleita. Kiitoksia. Kiitoksia. tästä näkemyksestä. Mehän olemme keskustelleet asiasta myös kotervaliokunnassa. Nyt ei enää ole montakaan minuuttia jäljellä. no, puhumaan lyhyesti omalta puoleltani. Niin haluan kiittää teitä yhteistyöstä tässä kokouksessa. Haluan korostaa sitä, miten tärkeä tämä kokous on. Tämän tyyppiset kokoukset ja muut, joita käydään kotavaliokunnan ja regivaliokunnan välillä, ovat tärkeitä, koska ne voivat tehokkaasti vaikuttaa siihen, millä tavalla muokataan tiettyjä lainsäädännön osia, joita sitten hyväksytään alueellisessa yhteistyössä. Alueiden komiteassa olimme erittäin kiinnostuneita siitä, että tämän päivän kysymykset tulevat myös tärkeän asemaan tulevaisuudessa. Ja vielä kerran haluan kiittää kaikkia niistä ajatuksista, jotka täällä ovat tulleet esille. Toivon, että meidän hedelmällinen työmme voi jatkua ja että me voimme päästä niihin tuloksiin, jotka olemme itsellemme asettaneet. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Nyt on teidän vuoronne. To make a comment on Kiitoksia. Haluaisin kommentoida Cities asiaa Vuonna 2005 vai oliko se 2006, kun komissio, komissio menetti mahdollisuuden delegoitujen säännösten myötä mahdollista sen, että kaupungit itse voivat hoitaa näitä ohjelmia. Miksi ei voitaisi laatia pilottihanketta, jonka kautta kaupungille todellakin annettaisiin tämä valta ja oikeus, ja sitten nähtäisiin, mitä ongelmia tästä syntyisi, taikka voitaisiin ratkaista. Voisin nyt päättää tämän kokouksen. Olen erittäin iloinen valiokuntani nimissä, että viime vuosien aikana olemme pystyneet kehittämään uuden tyyppistä yhteistyötä alueiden komitean kanssa, kun kollegat tulevat tänne erityisluonnoksineen ja lausuntoluonnoksineen kertomaan niistä meille ja kuuntelemaan meidän näkemyksiämme. Uskon, että tämä lähestymistapa mahdollistaa sen, että alueiden komitealla on mahdollisuus todellakin vaikuttaa meidän ajattelutapaamme ja asenteisiimme, koska useimmiten parhaatkin ajatukset tulevat vasta jälkijunassa. On hienoa, että me teemme tällaista yhteistyötä ja tämä jatkuu toivottavasti tulevaisuudessakin. Paraskin oikeudellinen puitekehys ja politiikka on turhaa, mikäli ei ole kunnollista talousarvioita tai budjettia sen tukana. Tukeen tämä on tietystikin suuri haaste. Euroopan instituutioiden kannalta on erittäin tärkeää, että te teette työtä kotonanne omien hallitustenne suunnilla, koska ei komissio tai parlamentti estää suurempaa talousarviota tai budjettia, vaan pikemminkin teidän ministerinne pyrkivät tässä pienimpään maaseen budjettiin. Ei tietystikään kaikki hallitukset, mutta riittää, että yksi siellä on jarrumiehenä tai vastarannan kiiskinä. Joten teidän täytyy tehdä tehtävänä kotonanne, kotimaissanne. Nyt on edellään aika, jolloin meidän täytyy vahvistaa ja konsolidoida kansallisia budjetteja jäsenvaltioiden tasolla. Ja meidän täytyy joka ikistä euroa miettiä tarkkaan ennen kuin se mihinkään sijoitetaan. Ja hallitusten täytyy pohtia, mihin rahaa laitetaan alue- ja paikallistasolla samoin. Ja joskus unohdetaan Kuinka monia valtaoikeuksia on siirretty ylhäältä alaspäin ja että rahaa, joka tulee tätä myötä, tämän myötä, liittyy juuri näihin uusiin valtaoikeuksiin. Mutta joskus on jäsenvaltioissa suuntauksena uudelleen keskittää sellaisia asioita, jotka on hajautettu taloudenkin saralla. Teidän täytyy nyt olla valppaan ja varmistaa se, että saavutettuja etuja ei vesitetä ja täytyy muistaa, kuinka paljon hyötyä voidaan saada eurooppalaisesta politiikasta alue- ja paikallistasolla, joten teidän täytyy ottaa tämä haaste vakavasti. Ja teidän täytyy varmistaa se, että menetettyä ei hukata. Nyt meidän täytyy lopettaa tämä kokous. Ne, jotka eivät ole ole poliittisen valiokunnan jäseniä, joutuvat nyt poistumaan välittömästi hyvin nopeasti, koska meillä on kokonainen joukko äänestyksiä edessä. ja olemme jo nyt jälkijunassa. Me jäämme tänne salin ja kaikki muut poistuvat. Kiitoksia jälleen kerran. Ikävää, että pyydän teitä poistumaan nyt saman tien. Ja kiitoksia ja nähdään ensi vuonna. Okay, PSA, please. Okei, Okay, secure me. Secure flight. Okay, okay. Bye bye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 Testing, testing, testing. Testing, testing, testing, testing. Mä en kuule mitään sirinää. I would like to start the vote. Haluaisin aloittaa äänestyksen. I, I need you, the, the, at least the coordinator. Koordinaattorit, voisitteko istua sellaisen paikkaan, että näet teidät? Proxy how you vote. But... Miten uh, näkisin, kuinka äänestätte. You have also to, to assess the vote, okay? Yeah. Uh, when Sramara go, you, you prefer there because that would be difficult to see you. Uh, we, we are nearly ready. Miguel. Olemme lähes valmiita. Miguel aloittaa pian äänestykset. Laittakaa äänestyskortit laitteisiin aloitamme äänestykset siis Vesienergiahuollon ja sekä liikenteen ja postipalvelujen alla toimivien yksiköiden hankinnat. Nikole Manesku ja tarkistus 61. Check again? No. Kukaan ei äänestänyt. So I didn't know that we check. Are we checking? Tarkistammeko me? Don't complain. It's okay. No, it's not yet. Can we start the vote? Amendment... Voimmeko aloittaa äänestyksen? Tarkistus 61 puolesta vastaan. Uskon, että tämä oli hylätty. 62 puolesta vastaan. Hylätty. 63 ja 64 puolesta vastaan. Hylätty. 65 puolesta vastaan Hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tarkistuksen viisi. Äänestys alkaa. The vote is open. The vote um, is closed. Yeah. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 66 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 67 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 68 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 69 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 70 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 73 ja 4 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 76 puolesta. 76 ja 7 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 78 ja 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän tämä raukeaa. Ei, anteeksi. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Eikö? Tarkistamme 28. 28 äänestys alkaa. And it is adopted. Tämä on hyväksytty, olen oikeassa. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty emme äänestä 9.8. eli 102 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 106 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 107 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 110 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 111 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Est withdrawn, but it's not. It's 114, which is withdrawn. So what I vote? You vote 114. 113 we vote. If 113. Seuraavana 113, sitä ei ole vedetty pois puolesta. 113 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. No, no, no. 32. 32 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta ja 116 puolesta. Okay, 32 was adopted. Right, right. I'm sorry, I'm sorry. Anteeksi.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 vastaan tyhjää hyväksytty. False, what false? Okay. 37 we vote. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40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 vastaan tyhjää hyväksytty, 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 57 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja koko lausunto. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty 40 vastaan 32. Seuraavana unionin pelastuspalvelun mekanismi on Rankin Vlasakin mietintö. Tarkistus 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 11 puolesta. Tarkistamme 50. 50 äkkiä. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 51 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistamme sen. 50 Äänestys alkaa. What, what? Should we accept it, but let's check once at least. You never know, yes. Okay, the vote is... It's rejected. What did I say? Rejected, no? Hylätty. Sanoinko, että se oli hylätty? Se on hylätty. 52 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan, I'm sorry, on 53 I don't... Anteeksi, 53 en ole ihan varma, mikä tulos oli. Tarkistamme tämän. Yksi poliittinen ryhmä ei oli epäselvä. Äänestys alkaa 53. 53. The vote is closed and it's... Äänestys päättyy. Hylätty. Lähes tulkoon kaikki vastustivat. 54. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta. Haluatteko tarkistaa 54kin? Tarkistamme 54. Äänestys alkaa. We, we, we close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Täpärästi, mutta hyväksytty. 55 puolesta I will need probably... The raise hands or, or we check. Or the... oh, we, because if I don't know about, about the coordinator, then I will have to... Minun on laskettava kaikki, ellen tiedä koordinaattorin ääntä. So who's in favor of... Kuka kannattaa 55 puolesta? Tämä on siis hyväksytty. 56 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty.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 vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta. 63. Odotamme Alden kollegoja. 63, jälleen kerran 63. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 66 Tarkistamme 65. Ah, oh, rejected. Hylätty. 66 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 13. 67. 67. Ai, tämä raukeaa. Anteeksi. Raukeako se? Ei. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 70 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty, 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, eikö niin? Tarkistamme 72. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Se oli hyväksytty. 20 vastaan 19. 73 puolesta vastaan hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 76 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 77 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty, uskoisin. Tarkistamme 80. And it's adopted. 81 uh, and 82 in favor. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. So I didn't, you shouldn't have voted it. So you... Meidän ei olisi pitänyt äänestää tästä, se raukesi. Anteeksi, tämä oli tarpeetonta. 83 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 85 puolesta vastaan. Meidän täytyy tarkistaa. 85 äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 86 puolesta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 for people not voting. Okay, we can't do anything on this. Uh, Markus, I'm sorry, but it's rejected. Olen pahoillani, Markus, tämä on hylätty. 19 vastaan 20. Seuraavana 92 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että tämä ei ole selvää, joten tarkistamme. 92 äänestys alkaa. Um, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 vastaan 19 hyvin tai parasti, 93 puolesta vastaan hyväksytty, 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty uskoisin. 95 puolesta. Ei sen hyväksytty, 96 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan. 96 tarkistamme. It's rejected. 90... Hylätty 97 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 98 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 99 puolesta vastaan. Taitaa olla hylätty. Tarkistaus Tarkistusaloite 99 tarkistetaan. Hyväksytty. Sata. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 104 puolesta vastaan. 104 tarkistetaan. Äänestys on päättynyt 21.19. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 22. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 105 puolesta vastaan 105 tarkistetaan. Aivan pienet marginaalit. Hyväksytty. 2019. 106 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää No tämäkin voidaan tarkistaa. Mutta sitten muutatte koko ajan mieltänne. Uh, it's adopted by one, yeah. Hyväksyt yhden äänen enemmistöllä. 108 puolesta. Ryhmien voimasuhteet ovat muuttuneet. Monet ovat poissa. Siksi ei voi päätellä tätä pelkästään ryhmien perusteella. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 116. Tämä on hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten joudun johdantosan kappaleet 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kolme puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 33 puolesta vastaan 34, 33, 33 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistetaan 33. Yeah, but we don't know how many people in the group are, no, no, if you no, know it. Uh, uh, it's adopted. 20 to 19, yeah on. Hyväksytty 2019. 34 raukeaa. Mennään 35. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi ryhmää vastaan ja yksi sitä tyhjää. 36 puolesta. 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Yeah, because it doesn't fall. 79 in favor. 39 puolesta vastaan tyhjää? Hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta vastaan tarkistaa 7. Close. the, the, the door, I must to say. And, and the check 2020, so how can we know? Yes. Rejected. Rejected. 42 in favor. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta. Hetkinen. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kahdeksan. We close the vote and it's rejected. Uh, 40, what? Nine. Okay, okay. Nine, nine, nine. 48 on Yhdeksän äänestävä, 48 vedetty pois. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Please, okay. Uh, yeah, because uh, so many times we check for Marcus, so why can't we check for ECR? TCRnkin äh, asioita voidaan tarkistaa välillä. Uh, people are not voting. People are not voting, but what can we do? We close the vote. Ihmiset eivät äänestä, mutta mikä sille voi? Äänestys on päättynyt. Nyt äänestetään koko asetuksesta. Äänestys on alkanut. Was. Oh, sorry.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 hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 13. Ei. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Check, äh, tarkistetaan. Sean can have bad luck one day, so we do what? move, move, move. Nothing to close the and it's rejected by one. Uh, there was 41, right? 42 uh, in favor. 42 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 48, ei vaan 14 puolesta 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 14. Yeah, it's rejected, which is, uh, okay, 14 is rejected. 14 hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Johdatusen kappaleet kompromissi 1 puolesta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 and it is adopted. And se... Hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestetään koko asetuksesta. Kukaan ei ollut vastaan. Näin siirrytään eteenpäin. Gräsin, Gräsin äh, mietintöön maanviljelijöille maksettavat suorat tuet osana YMPn tukijärjestelmiä. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty käsitykseni mukaan tarkistetaan 11. The vote is closed. And it's adopted. Äänestys on päättänyt hyväksytty. 22.18. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan Tarkistan kompromissi yksi. The vote is closed and it is rejected. Äänestys on päättynyt hylätty. 15 puolesta 50. Kompromissi hylättiin siis 50 Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Hesitate and you immediately jump on this. 21 to 19 adopted. 17. 17 puolesta vastaan. Sama tilanne. Tarkistetaan. Rejected. Uh, sorry, where do I go? To oral amendment? Oral amendment. Yeah, okay. No sitten suullinen tarkistus, tarkistus 19. Siinä on suullinen tarkistus. Vastustaako joku sitä? Shikirski vastustaa. Eli suullinen sisäänestetään. No, there is an amendment, orally. So amendment was tabled. He opposes no, no. the oral amendment. The oral amendment, we vote without oral amendment. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah. okay. Who's in favor? Puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. Ei, tarkistetaan. So we check on 19 without... 19 ilman suullista tarkistusta. Okay. Not yet, no? No, people don't vote. It's finished, close. Four votes. No. Uh, and it's adopted by one vote. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Tarkistaa uudelleen vai? est de problem. No. Oui, euh, bonjour, chers collègues, je voulais m'expliquer. Kyllä, hyvät kollegat, minä haluaisin Katrin Greslen nimissä puhua. Hän ei voi olla täällä nyt paikalla ja pahoittelee sitä. Rova Gres halusi esittää tämän suullisen tarkistuksen. Tämä on siis kompromissi Alden varjoesittelijän kanssa tehty kompromissi, joka käsittelee alueellisia sopimuksia alueellisella tasolla – Tarkoituksena on helpottaa alueelliset erityispiirteet huomioon ottavien toimien toteuttamista alueiden komitea luonnollisesti oli rohkaissut sen puolesta, että näiden alkuperäisen tarkistusten puolesta äärestettäisiin kolmen ja yhdeksän. Tämä olisi hyvin tärkeä viesti, jonka meidän valiokuntamme voi antaa meidän valiokuntamme voisi näyttää, että kuuntelee alueiden edustajia paremmin. Okay. unless want to vote again. unless you want, you want to vote again, but... Jolle täällä voi äänestää uudelleen sitten. Not... Kiitoksia tästä vetomusta, vetomuksesta. Ei tämä ole kompromissi, mutta me olemme nyt äänestäneet, joten ei nyt palata enää taaksepäin. Ei, ei tämä ei, ei tämä nyt tällä kertaa onnistu tällä tavalla, ei. Right? Yeah. Who's in favor of it? Tarkistus 18. Puolesta vastaan tyhjään hylätty. 55. Ei sitä vaikka hyväksyä. 56. 56. Puolesta vastaan tyhjä. Taitaa olla hylätty. 22 puolesta vastaan. 22 tarkistetaan. The vote is closed and rejected. Äänestys on päättynyt ja hylätty. Näin mennään 64 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjä Hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 27. And it's rejected 21. Hylätty 21, 18. Kolmekymmentä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. And it's rejected. Amendment set... Hylätty 32. Puolesta vastaan tyhjä. Siis sama tilanne. Tarkistetaan 32 myöskin. Wait, wait, wait. wait. No, and it is rejected. Hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 in favor. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, luulen. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatus on kappaleet sitten ja kompressi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta, 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eikö? Ai sinä olet nyt hämmentynyt, no voi ei, sanoo puheenjohtaja. Sibikos We are checking. So we... Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 36 on näin ollen hyväksytty, joten 35 raukeaa. 37. Puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hylättiin. 38 puolesta. 39 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Tarkistus kolme, siihen on tehty suullinen tarkistus. Haluatko kukaan vastustaa tarkistusta kolme, tai pikemminkin suurista tarkistusta? Joku vastustaa, joten ei suurista tarkistusta, joten tarkistus kolme ilman tätä suurista muutosta puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. 29 äänin niin hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Luulen, että tähän päti sama enemmistö. No, tarkistetaan koneisesti 42 tarkistuksen tuloksi. still goes, goes, goes, Mm-hmm. And it's uh, rejected 19 to 19. Mm-hmm. Uh, so now we go to 43, right? 43 in favor,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 koneellisesti. Hyväksytty, eikö totta? 18 puolesta 4 vastaan ja 17 tyhjää. Nyt siirrymme Omarjin tekstiin.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 adopt, I don't know, because ECR is uh, making my life difficult today, mm-hmm. so we check on amendment 40. Tarkoitus hylätty, 41 puolesta vastaan. Sama tilanne taas. Uskon, että se hylättiin. Mutta voidaan tarkistaa, mikäli haluatte. Tarkistetaan nopeasti. Tarkistus 41, koneäänestys. Luulen, että se hylättiin, mutta varma on varmaa. Kyllä se hylättiin. Joten siirrymme tarkistukseen. Tarkistuksen 68 sivulla 4. Puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin. Tarkistetaan kuitenkin. Yhdellä äänellä hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nyt on saan kappaleet ja tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 15 puolesta vastaan. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta en ole varma, koska EKR täällä vastaan, joten tarkistamme tarkistuksen 15 koneäistys. EKR on tässä koko ajan hieman hankala. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Luulen, että tässä oli sama tilanne, joten hyväksytty. Tarkistus 19 sitten puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin. Nyt äänestämme sitten koko tästä asetuksesta koneellisesti. Äänestys alkaa. say with speaker that we don't vote. What, what, what is it we don't vote? No, I'll tell you.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 nyt ei äänestetä kaikesta, vaan olemme sopineet, että emme äänestä johtosan kappaleesta 13, joka on kompromissi 2, artiklasta 5, joka liittyy kompromissi 5, ja kompromissista 9 ei myöskään äänestä ennen kuin vasta marraskuussa sitten, kun sopimus, joka liittyy yhteisiä säännöksiä koskevan asetukseen, on saatettu loppuun. Nyt jotkut kollegat ovat pyrkineet tekemään muutoksia tuonkin asetukseen, ja tämä ei ole yhteensopivaa tarkoitusperämme kanssa, joten täytyy katsoa, saadaanko marraskuuhun mennessä sopimus tästä asiasta. Kaik, kaikista muusta paitsi kompromissista 2, 5 ja 9. Eikö totta? Okay, you're welcome. So, uh, having said that, I... Tämän sanottua niin pyytää sen, että Markus nyt avaa sanaisen arkkunsa. Ich bin mit dem Verfahren... Minun sopii tämä menettely. Minun mitä sitä vastaan, että tiettyjen artiklojen kohdalla artikloina, jotka olisivat vastoin sitä, mihin me pyrimme tai josta olemme päättäneet yleisasetuksen yhteydessä, että nämä kohdat, näistä, äänestys näistä kohdista lykätään talouseen pöytäkirjaan kirjattavan, että rajat ylittävällä yhteisymmärryksellä olemme tästä sopineet. Tietystä asioista on sovittu ryhmien rajat ylittävällä tavalla. Haluaisin tänä päivänä vielä todeta, että sitten marraskuussa meidän tulee äänestää, tulee voida äänestää näistä siinä valossa, missä, miten näistä eilen päätettiin edellisessä kokouksessa. Yeah. Roy? For the minutes, because... Pöytäkirjaa varten on erittäin tärkeää se, mitä Markus juuri sanoi, että hän on samaa mieltä siitä, että emme äänestä tietyistä artikloista, arkosta 11 esimerkiksi. tälläkin eilen olimme yhteyksissä muiden esittelijöiden kanssa ja pyrimme saamaan aikaan sisällöstä sopimuksen, jotta voisimme paremmin äänestää, sillä meillä on toisaalta meidän oma mandaattimme ja sitten meillä tulee olemaan uudet valtuudet marraskuussa. Silloin mitään epäselvyyksiä ei ole liittyen oikeusvarmuuteen tai muuten näihin päätöksiin, joita me olemme tehneet. Minä olen oikein tyytyväinen. Muutoin olen näillä, näiden artiklojen kanssa samalla linjoilla ja seuraan niitä. Yeah, okay. I'm sorry. Selvä. Niin, Viktor, mutta ei me, ei voi aloittaa mitään keskustelua. Only that... Me ei mitään keskustelua, vaan vahvistaa sen, että sitten kun sopimukseen päästään, muut ja halutaan muuttaa mandaatti, joka koskee yleisasetusta, silloin halusin oman koheesiomietintöni saman lauseen mukauttaa tähän yleisasetuksen sanamuotoon, niin tämä yhdenmukaisia. Hyvä, sitten voimme aloittaa. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta 53 puolesta vastaan. Hylätty, luulen. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt sitten emme äänestäkään seuraavasta artiklasta 5, vaan menemme kompromissiin 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 kompromissi 6 hyväksytään. 90 tämä raukesi, joten kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97, eikö totta? 11. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8. Sitä ei äänestä, ei kun äänestetään joten kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. sata Tarkistus sata puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme ja viisi yhdessä Mutta eikös kompromissi kahdeksan hylätty, joten nämä raukeavat. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty, artikla 11 raukea, joten 133 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 134 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti 134 tarkistus. And it's rejected. Hylätty. Tarkistus 20 sitten puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 139 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten täällä on suurin tarkistus. Tarkistukseen 23. Vastustaako sitä kukaan? Siinä tapauksessa äänestävät tarkistuksessa näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 146 puolesta hylätty, 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 148 puolesta vastaan tyhjää hyväks, hylätty, 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatonsa kapeet sitten. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan hylätty, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantason kappale 13. Siitä ei äänestetä. Joten 43 erikseen 44, 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. johranto osan viitteet, 25 tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Loppuäänestys on marraskuussa, joten ei nyt tähän väliin äänestetäkään enää. Äänestykset päättyvät tähän, mutta kokouksen ei vielä päättynyt. Aivan on vielä yksi äänestys jäljellä. Minä en halua enää, sanoa puheenjohtaja. Really? I don't have it. 15 points. So we go again, Olgi Blasak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 Äänestys päättyy 19, 19 hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Todennäköisesti sama tilanne, mutta tarkistamme. 39. Äänestys alkaa. It's the same situation, yeah. Tilanne on sama. 40 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla sama tilanne.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 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 51 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 52 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 53 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 54 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 9 puolesta, vastaan, anteeksi en ole varma, 9 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 10 puolesta,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 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tarkistamme 21. It's rejected 19. Hylätty 19 19. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan. En ole varma. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistamme sen. Tarkistamme kaksi. And it's adopted by... Hyväksytty.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 Adopted narrow. Hyväksytty täpärästi. 29. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme koko mietinnöstä. Äänestys alkaa. Uh, the vote is closed. No, not, not. We repeat? We repeat? Shall we?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 Yeah, ladies and gentlemen, we should continue and the next... Hyvät naiset ja herrat, meidän tulee jatkaa ja seuraava kohta esityslistalla on eurooppalaisia rahastoja koskevat yhteiset säännökset sekä tietyn asetuksen kumoaminen. Konstanssa Kreel ja Lambert van Nistelrooy ovat tässä esittelijöinä. Mazzoni ennen vai jälkeen? Ensin esittelijät ja sitten te. Kyllä minä tunnen teidän ongelmanne. Mutta ensin tilannekatsaus esittelijöiltä sitten teiltä. Lambert, Konstanza. Lambert, ole hyvä. Uh, only uh, half an hour and uh, it's one reason to, to be short, please. Thank you. Okay. Um, just, just shortly, uh, how... No niin, ihan lyhyesti sitten, millä tavalla asia viedään eteenpäin. Meillä on tämä mandaatti sellaisena kuin sitä heinäkuussa muotoiltiin. Ja tähän väliin on aikataulutettu tällainen suuntaantava kokous. Trilogit on sitten ja tämänhetkinen tilanne on se, että meillä nyt on kolmikantaneuvottelu joka viikko lukuun ottamatta Strasbourgin viikkoja. Eli meidän puoleltamme olemme asettaneet tämän etusijalle ja Ja tietysti on hyvin miellyttävää nyt, että kun olemme tässä tunnustelleet toistemme kantoja, niin ne, jotka ovat varjoesittelijöinä tässä, seuraavat meitä askel askeleelta. Eli kyseessä on tilanne, jota kannattaa kyllä seurata. Yleisemmin haluaisin sanoa, että aloitimme tämän mandaattimme pohjalta, mutta neuvosto Yleisesti ottaen ei ole kyennyt päättämään kaikista niistä kohdista, joita meillä tuossa mandaatissa on. Ja sillä on kokous piakkoin, jossa sitten ehkä päästään enemmän eteenpäin. Kaikkein tärkeimmät asiat, joista keskustellaan nyt, ovat näiden artikloiden muotoilu. jossa määritellään käsitteet. Meillä on puhuttu kumppanuusperiaatteesta, ohjelmointiosan aloittamisesta, eli tähän mennessä olimme ehkä odottaneet, että edistystä olisi saatu enemmänkin aikaiseksi, ihan rehellisesti sanoin. Mutta seuraava askelta varten voimme äänestää niiden artikloiden sisällöstä, josta ei äänestetty heinäkuussa, varsinkin yleisasetuksissa, ja nyt valmistellaan äänestystä johdantosan kappaleista. Tässä siis tämä henkinen tilanne. Ei paljon edistystä, mutta itse asiassa kykenimme neuvottelemaan useista kohdista nähdäksemme voisiko neuvoston mennä eteenpäin. Me emme antaneet periksi perusperiaatteistamme lainkaan tähän mennessä. Eli kompromissia ei ole ikään kuin tehty monista artikloista. Tämä ehkä yleisalustuksena ja ehkäpä Konstanzalla on enemmän lisättävää tähän. Only some, uh, only some short. Muutama lyhyt huomautus vain. Kumppanuusperiaatteesta tulee yksi vaikeimpia asioita neuvottelun yhteydessä, koska neuvosto on selkeästi todennut, että periaatteessa se on sama mitä meidän kanssamme, mutta ei sitten pidä meidän ehdotuksistamme. Miten tästä tulee hyvinkin hankalaa tästä keskustelusta. Yhteisestä strategiakehyksestä komissio teki ehdotuksen ja totesimme, että tätä täytyy tarkastella, siitä täytyy keskustella ja että olemme avoimia eri vaihtoehtojen osalta, mutta keskustelua todellakin siis tarvitaan. Lambert jo viittasi siihen, että edistystä on saatu vain vähän aikaan, eikä ollenkaan niin paljon kuin olisimme halunneet saada aikaan thank you very much for this information. Kiitoksia tästä osittain uudesta tiedosta. Grazie Presidente, eh, chiedo scusa, io ho chiesto la parola prima perché... Kiitoksia puheenjohtaja, pahoittelen, että en pyytänyt puheenvuoroa aikaisemmin. Tämä liittyy enemmän nyt menettelytapaan eikä sisältöön. Minä halusin ilmaista tukeni esittelijöille – mutta myöskin halusin tiedustella heiltä, voitaisiinko varmistaa, että trilogin järjestely oli linjoilla sen sopimuksen kanssa, joka me saimme aikaan aivan alussa, jotta voisimme varmistaa, että kaikki esittelijät myöskin eri asetusten kohdalla voivat osallistua trilogoon, trilogin niin, että tämä ei rikkoista temaattista blokkia, niin voisimme komissionkin ehdotusta kunnioittaa. vuosina 2014-2020 he haluaisivat jonkinlaisen yleisasetuksen, joka keräisi kaikki alueellisten rahojen, rahastojen kulutuksen alleen ja sitten nämä erityisrahastot sen alle. Eli meillä on yleisempään osallistumiseen kyllä nyt tarve, jotta työ olisi helpompaa ja jotta lopputuote olisi tehokkaampi. Minä olen kaksi kertaa käyttänyt täällä puheenvuoron tästä asiasta ja minulle puheenjohtaja vakuutti, että asiat tehtäisiin niin kuin alun perin sovittiin työn alussa temaattisten blokkien kautta. Haluaisin niitä, mitä tässä on tapahtunut. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aivan lyhyesti kommentoida tätä kysymystä. Haluaisin yhtyä siihen pyyntöön tai vetomuksen, jonka Rova Matsoni juuri esitti. Voisimmeko me jollakin tavalla varmistaa sen, että työ hoidetaan temaattisten blokkien kautta, koska tämä olisi paljon parempi toimintatapa ja tämä auttaisi meitä myöskin keskusteluissa eteenpäin. Uskoakseni tämä tuottaisi enemmän tulosta tämän tärkeänä sen osalta. Konstanze Krill. Ja, vielen Dank. Konstanze Krill. Kiitos Markus. Toden totta keskustelua on jo käyty ja valmisteleva kokous järjestettiin 11. heinäkuuta vai 12. heinäkuuta kokouksen jälkeen no, loppujen lopuksi sovimme, että etenemme temaattisten blokkien kautta, mutta oikeastaan tämän asetuksen yhteydessä me tulemme aloittamaan tästä yleisasetuksesta ja sitten tämän jälkeen tarkastella näitä muita asetuksia ja näitä, edist- näitä työstää kutakin omaa neuvotteluryhmänsä. Tönnytä Hübner, puheenjohtaja, on eksplisiittisesti näin järjestämät nämä neuvotteluryhmät ja näistä on sovittu puheenjohtajan johdolla. Tietystikin meidän täytyy tiettyjen asiakohtien yhteydessä, kun on kyse päällekkäisyydestä eri aihealueiden kesken, tietystikin valikunnan puheenjohtajan johdolla ja neuvottelutiimin johtajien avulla tarkastella muiden neuvottelutiimien kanssa, mitä tästä seuraa, kun on tällaisia päällekkäisyyksiä tai yhtymäkohtia. Nyt toisessa trilogissa me olimme jo mukana ja uskon, että pikkuhiljaa muutkin ovat valmiita etenemään temaattisten blokkien kanssa trilogien avulla. Yeah. Uh, thank, you, thank you very much. Um... Kiitoksia. Meidän täytyy saada aikaan edistystä eri tasoilla ja ymmärrän ihan täysin kysymyksen siitä, kuinka saisimme asiat linjoille ja kuinka saisimme parasta mahdollista tietoa. Konstansa selvensi että me haluamme nopeuttaa toimintaa ja että me haluamme saada eri asetuksista neuvottelut käyntiin ja siksi minä olisin sitä mieltä, että meidän pitäisi tuoda ne kaikki nyt asetus, esityslistalle niin, että meillä ei ole yhtä isoa ryhmää asetuksia, vaan että meillä olisi yleisasetuksen ja muiden asetusten välillä selkeä erottelu. Tällä hetkellä uskoisin, että tässä on väärinkäsitys ehkä ei asioita tällaisena pakettina käsitellä. Meillä on eri neuvotteluryhmiä ja jos kysymyksiä on vielä avoimena, me voimme tuoda niitä puheenjohtajalle. Esittelijät saattaisivat haluta tarkastella sitä, onko tämä tarpeen vai ei. Minulla on yksi huomio liittyen aikatauluun. Aikataulu marraskuuhun asti. Marraskuussa sitten tämä varainhoitoasetus on vuorossa. Ja meidän pitäisi tarkistaa komission puolelta, voidaanko varainhoitoasetus tuoda – mukaan meidän äänestyksiimme niin, että me voisimme myöskin ottaa tämän yhteisen tukikehyksen mukaan, niin että eroa ole tämän ja muiden tekstien kanssa. Varainhoitoasetukseen liittyen, jos on jotakin asioita, joita me emme hyväksy, me voisimme yksi kerrallaan tarkastella niitä – ranhoitasetuksessa. Onko tämä kestävä olettamus? Täällä on komission edustajia ehkä vastaamassa. Mazzoni, bitten. Pikku hetki, nyt pyytäisin, että Rova Mazzoni vielä sanoisi kantansa kysymykseen. Ovatko hänen mielestään hänen saamansa vastaukset nyt riittäviä vai onko teillä vielä jotakin, joka teitä askarruttaa? esittelet ovat paikalla kussakin neuvottelussa oman ryhmäni osalta. Katsomme, että tämä ei ole aina toiminut tämä järjestelmä, joten ehkä meidän pitäisi nyt selve- selkeyttää vielä, pitääkö tämä paikkansa vai ei. Koska täällä hoidetaan paljonkin asioita, jotka hoidetaan kaikkea muuta kuin avoimesti. Ja mikäli kaikki eivät tiedä, missä mennään, niin tästä tulee kyllä ongelmia. Nyt kuulisin mielen Roomat Sonin kannanoton näihin hänen saamiinsa vastauksiin. Onko hän tyytyväinen? Joo, non, äh, non sono sicuramente soddisfatta nel senso che nel... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. En voi kyllä sanoa, että olen tyytyväinen. En ole myöskään samaa mieltä, koska minusta olisi parempi työskennellä niin kuin alusta lähtien mm, ajateltiin. Eli ottaa kaikki osapuolet mukaan neuvotteluihin, joiden pitäisi niissä mukana olla. Ja kun tarkastetaan sitä, mikä on tapahtunut, niin ehkäpä tässäkin suhteessa tämä kompromissiehdotus on saattanut olla ongelmallinen. Ja kun puhutaan järjestelyistä viime toukokuun kokouksessa, otin asian kantaa ja kysyin, että etenisimmekö tämän temaattisen keskittymän ympärillä – mutta Milloin sanottiin, että asetusta ei erikseen määriteltäisi. Ilmeisesti tässä on ollut jonkunlainen väärinkäsitys sen pohjalta, mitä edustaja Krell totesi. I, I don't want to enter into debate because I have to leave. Minä en halua ryhtyä väittelemään, minun on pakko lähteä minuutin päästä. Mutta pieni tieto. Neuvotteluryhmä EAKRn kohdalla, sillä ei vielä ole viimeisiä sovittuja päämääriä. Neuvosto vahvistaa päämäärät, neuvosto ja komissio vahvistavat ne. Tämä on ensimmäinen ja Sitten toinen, minä sain äh, puheenjohtaja Rova Hymyrältä tiedon, että yleisasetuksen kohdalla työ sujuu niin, että että että neuvottelut käydään temaattisten alojen ryhmittelyn mukaan. Tämä on se tieto, jonka minä sain. Tämä liittyy EAKRn suoraan. Niin minä olen ymmärtänyt, että mitään pyrkimystä ei ole kutsua kaikkia esittelijöitä kaikkiin kokouksiin, mutta meidät esittelijät kutsutaan tarkastelemaan niitä aiheita, joihin meidän työmme liittyy, niihin kokouksiin. Tämä on siis se tieto, jonka minä olen saanut. Minä en halua väitellä. Konstanze Kriel. Ja, so ist ja... Immer... Niin on sovittu. Aina kun on sisältöpuolella joitakin teemoja, jotka koskettavat tai menevät välikkään toisen asetuksen kanssa silloin, että tämän toisenkin esittäjä kutsutaan paikalle, näin on sovittu. Olemme nyt on vain siinä, että nyt ollaan vasta ensimmäisten painopisteiden kimpossa. Ja tämä liittyy vain yleisasetukseen. Kumppanuusperiaatteesta kun on kyse ja toimintasäännöistä, silloin siirtän eteenpäin. Nyt ollaan nähdäkseni vasta artiklassa kahdeksan, joten emme voi vielä, vaikka olemme pyytäneet neuvostoa antamaan meille teksti tekstiehdotuksen tähän neljänteen sarakkeeseen, ja sen osalta tietoa neuvostot, mistä on sovittu ja mistä ei sovittu, niin emme nyt vielä saaneet. Emme voi enempää tehdä tai luvata kuin mitä Lambert on jo tehnyt. Enempää ei ole vielä pöydällä. Nyt ei ole ollut tilaisuutta edes millään tavalla mennään näihin muihin asetuksiin tai keskustelemaan ja muiden asetusten esittelyiden kanssa. Niin pitkällä ei ole vielä päästy. Olen kyllä samaa mieltä tästä huolesta, jonka Lambert esitti Tämä tuntuu edistyvän kovin hitaasti ja toivon, että jossakin vaiheessa saadaan hieman lisää pökköä pesään ja vauhtia, koska tämä hidastelu ei johdu meistä, vaan pitkään olemme sanoneet jo neuvostolle, että sanamuotojen kanssa, jotka neuvostokomissa meille esittää, voimme kyllä elää, mutta neuvosto itse takertuu kaikkein yksinkertaisempiinkin asioihin, puheenjohtajamaa nimittäin, ja sanoo, että hänen täytyy vielä viedä tämä asia neuvoston työryhmään, koska hänen mandaattinsa ei riitä. Joten tämä on hyvin jähmeä tämä edistys tällä hetkellä. Toivottavasti jossakin vaiheessa saadaan lisää vauhtia. Tietystikin sitten kun mennään näihin asianmukaisiin artikloihin, niin asianmukaiset kollegat kutsutaan sinun paikalle. Information jetzt. Ähm, ich möchte aber Frau Mazzoni, Arminia, ich biete Ihnen an, dass wir uns dazu auch vielleicht nochmal austauschen, wenn es irgendwo Probleme gibt. Äh, also bitte dann. Niin, hyvä. Pyydän todellakin, että tarkastelette, onko vielä jotakin, mitä voitaisiin tehdä kohdassa tai toisessa. Kenteessä voimme sitten tällaisen johtopäätöksen tästä tehdä. Zur... Nyt antaisin puheenvuoron mielelläni komissiolle, koska muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla, ja onko meillä edes aikaakaan. Okei, okay, the, the last. Just a... Viimeinen puheenvuoro. Ja vain lyhyesti. Neuvottelujoukko, joka käsittelee kohesion rahastoa, on samassa tilanteesta. Olemme ehdottaneet useita päivämääriä kolmikantaneuvotteluihin, mutta yhtään vastausta ei ole vielä tullut neuvoston puolelta. Mutta heti kun tämä viedään päätökseen, niin aloitamme trilogin ja olen vakuutunut siitä, että meidät kutsutaan paikalle myös säännöllisesti sitten, kun sen aika on. Thanks a lot for clarifying. Kiitoksia tästä selvennyksestä. Nyt me siirrymme varannutasetukseen. Herra Perkovits saa ensin puheenvuoron. I, I will be brief. Um... Kiitos, en puheen lyhyesti vain. Tämä on tekninen juttu, joten Mielin pyytäisin teiltä ymmärrystä, mikä tämä asia menee jossakin kohtaa monimutkaiseksi. Lyhyesti yhteisestä kehyksestä, strategiakehyksestä. Komissio on tehnyt muutetun ehdotuksen, joka koskee tätä asetusta. Siinä otetaan huomioon parlamentin esittämät kannanotot ja ilomielen teemme yhteistyötä parlamentin kanssa, kun hiomme loppuun tätä kysymystä. Nyt meillä on myöskin liite, ja me ehdottaneet, että käyttäisimme delegoituja säännöksiä, jotka pitävät sisällään joitakin näitä vähemmän tärkeitä elementtejä. Sitten itse kysymykseen, joka liittyy mukautukseen, jota tarvitaan tekstiin sen sopimuksen valossa, joka on saatu aikaan uudesta varantoasetuksesta. Lähtökohtana komission ehdotukselle kummassakin tapauksessa sekä varantoasetuksen että yleisasetuksen yhteydessä on ollut se, että Euroopan parlamentti on suosituksensa vuonna 2010 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Parlamentti pyysi, että komissio käyttäisi täysimittaisesti hyväkseen nykyisiä sanktiomenetelmiä, ottaen huomioon 2007-2013 lainsäädäntökehykset ja sen, että siellä ei riittävästi kannustan jäsenvaltioille noudattaa sääntöjä, eikä tämä vasta myöskään sitä, että komissio pystyy tehokkaasti palkitsemaan noudattamisesta tai rankaisemaan noudattamatta jättämisestä. Parlamentti pyysi, että komissio vahvistaisi valvontaa toimiaan ja vaadittiin, että kunnan sanktiomekanismi luotaisiin niin, että komissio voi täysimittaisesti ottaa kokonaisvaltaisen vastuun ja lopullisen vastuun budjetin täytäntöönpanosta. Suositukset niin ikään pitävät sisällään joitakin erityisiä ehdotuksia, jotka liittyvät äh, rahoitusoikaisuihin, netto-oikaisuihin. Näin olemme pyrkineet tekemään kummankin ehdotuksen yhteydessä ottamaan huomioon nämä suositukset varannonhallinnossa ja hallinnon valvonnassa nähdään nämä kaksi elementtiä. Ensinnäkin tarvitaan vahvempi pohja sille vastuuvapaus, tai sille DAS-lausumalle, joka annetaan komission puolella, ja järjestelmä, joka liittyy tilonpitoon, kun komissio hyväksyy tai jättää hyväksymättä tilitä. Komission vuotuinen toimintakertomus tähän liittyy, ja myöskin tämä takaisinmaksujärjestelmä, jos, joka pidättää 10 prosenttia rahasta siksi, kunnes kansallinen valvontasykli on saatu päätökseen, ja tämä korvataan sitten etukäsisrahoituksella kassavirran ylläpitämiseksi. Jäsenvaltiot voivat tällöin maksaa avunsaajille sillä välin, kun komission puolelta kaikkia rahoja ei vielä saatu. Tämä on tätä osaa tätä valvontaa ja valvonnan vahvistamista komission valvontarooli on vahvistettu muutoinkin siten, että systemaattiset netto on otettu käyttöön sitten, kun tili on toimitettu tai tarkastettu siksi, kunnes tilintarkastustoimijoista on sanonut painavan sanansa. Tarkoituksena ei ole kerätä rahaa enää ta- enemmän takaisin, periä enemmän rahaa takaisin, vaan pikemmin antaa jäsenvaltiolle kannustimia, jotta ne hoitavat tehtävänsä kunnolla. Se tapa, jolla järjestelmä hyväksytään kansallisella tasolla, Tätä on muutettu, akkreditointijärjestelmä on muutettu, EUn kriteereitä kunnioitetaan. Tuossa yhteydessä tärkeä muutos on se, että jäsenvaltiot ovat viime kädessä vastuussa ja komissio ottaa riskilähtöisen, omaksuu riskilähtöisen lähestymistavan tähän akkreditointikysymykseen kysymykseen. Tarkoitusperänä on se, että komission kannalta katsottuna haluamme käyttää määrärahoja siten, että kohdennetaan toimet ja tarkastustoimet kaikkein riskalpeleimpiin, ja ongelmallisimpiin kenttiin. Tämä on periaatteessa se, mistä tätä keskusteltu. Kovinkaan paljon ei ole muuttunut. Komission tarkoitus perätä ja pyrkimykset yleisasetuksen osalta eivät ole muuttuneet myöskään. Pieniä muutoksia on tapahtunut varantasetuksen myötä, mutta nyt haluaisin keskittyä juuri näihin lyhyesti. Mitä tulee tilien tarkasteluun ja hyväksymiseen, jotakin muutoksia tarvitaan. Ensinnäkin varantoasetus ei vielä enää puhu tilien tilinpäätöksestä, ja nyt täytyy mukauttaa menettelyitä, jotka liittyvät tilin hyväksymiseen. Nyt tämä on puhtaasti tilinpito harjoite. Säännönmukaisuus ja laillisuus on tästä erotettu. Lisäksi täytyy selkeyttää menettelyitä muutoinkin. Siitä huolimatta ei ole mitään tarvetta muuttaa kovinkaan montaa osatekijää tässä järjestelmässä mukaan luottuna varainhoitojärjestelmä tämä 10 prosentin varojen väliaikainen jäädytys ja nämä rahoitusoikaisut. Niiden virallisten nimittäminen, jotka ovat sitten vastuussa valvonnasta ja tarkastuksesta. Akkreditointi täytyy nyt korvata tällä uudella käsitteellä designation, eli osoitetaan viranomainen taikka elin, joka on vastuussa. Akkreditoitu elin tästä poistetaan. Tässä on jotain päällekkäisyyttä varanosoituksen kanssa. Sen vuoksi joitakin kohtia voidaan poistaa päällekkäisyyden vuoksi. Me täytyy pohtia myöskin, tarvitaanko jonkinlaista kokeiluprosessia tässä. Pitäisikö sinä käyttöön sinänsä olipa sitten kyse sertifiointielimestä tai tästä nimitetystä viranomaisesta tai puolettomasta tilintarkastuselimestä. Ei tässä sinänsä muutoksia tapahdu tai mitään muutosta tarvitaan edes. Mutta meidän me ei tarvitse koko, kokonaisprosessia muuttaa tämän itse arviointi arvion osalta, jonka komissio suorittaa tämän vastuuelimen nimittämisprosessin suhteen. Heillä on kysymyksen vastaiseen, että meidän nähdäksemme tämän suhteeseen tekninen harjoite, että jotakin tiettyjä mukauksi, muuta, mukautuksia tarvitaan, mutta kyse ei ole mistään perustavanlaatuisesta muutoksesta tekstiin. No, meidän nähdäksemme tämä voidaan hoitaa mahdollisimman no, suhteellisen nopeasti. What's first? Kuka haluaa ensimmäisenä puheenvuoron? On this, this, on this basis, me voimme tehdä töitä nyt tältä pohjalta ja myöskin täysistuntoäänestyksen jälkeen varainhoitoasetuksesta tehdyn äänestyksen. Me voimme siis edetä ja käsitellä asiaa ja meidän aikataulumme pysyy sellaisena kuin se oli. Jos jotakin ongelmia tulee esiin, niin me kyllä sitten kuuntelemme. Ja, dann herzlichen Dank. No, siinä tapauksessa lämpimät kiitokset komission edustajille ja myöskin esittelijöille tästä ajantasaisesta kertomuksesta. Sen osalta, missä mennään. Nyt siirrymme solidarisuusrahastoa koskevaan mietintöön. Kyseessä on sen täytäntöönpano ja soveltaminen. Vera Kut kertoo nyt, missä tämän suhteen mennään. Kiitoksia. Haluan mainita ensiksi Valencian alueella Lounais-Espanjassa olleet tulvat. Yli kymmenen ihmistä kuoli ja aineellista vahinkoakin syntyi kovasti. Tämä vaikutti Fuerta Lubreran ja lokan alueisiin. Molemmat ovat Mursian alueella olevia kyliä. Ihmisiä siis kuoli. Tapiot olivat valtavat koulut, maanviljelijämät, yritykset, kaikki saavat kärsiä. Halusin aloittaa puheenvuoroni solidaarisuusrahastosta mainitsemalla nämä uhrit ja sen, että tuen kaikkia näitä ihmisiä. Solidaarisuusrahasto on ollut toiminnassa kymmenen menestyksellistä vuotta. Ja se on ollut oikein myönteinen väline. Siitä on ollut hyötyä kaikille, jotka ovat järjestelmässä olleet mukana. Ja sen avulla on kyetty antamaan hätäapua 49 tapauksessa luonnonkatastrofeissa, ympäristökatastrofeissa. Suurin kertamaksu oli yli 10 miljardia euroa Aquilan äh, maanjäristyksessä Italiassa. Se oli kaikkein suuri summa, joka tähän mennessä siis on maksettu tähän, mutta solidarisuusrahasto on viimeisen kymmenen vuoden aikana myöskin joutunut kärsimään jostakin ongelmista, varsinkin kun puhutaan soveltamisalasta, itse soveltamisesta ja tämä on merkinnyt sitä, että olemme tekemässä tätä uudistusprosessia. Vuonna 2005 komissio ehdotti rahaston uudistusta ja parlamentin ja komission välillä päästiin sopimukseen, mutta komissio sitten joutui vetämään pois lainsäädäntöehdotuksensa. Nyt olemme tilanteessa, jossa voimme ehdottaa parannuksia solidarisuusrahastoon koetaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunto, jossa mainittiin nämä alueelliset katastrofit ja pienemmät katastrofit ja sanotte, että on hyvin vaikea täyttää odotuksia, koska solidarisuusrahastosta oli ongelmia ja se ei vastannut tilanteeseen nopeasti. Ja näin komissio päätti avata uuden prosessin ja lokakuussa 2011 se esitteli tiedonannon jotta vältettäisiin aiemmat epäonnistumiset, niin tuon tiedonannon tavoitteena on käsitellä nämä ongelmat, mutta ei muuttaa suunnattuja summia. Minä olen tehnyt siis mietintöehdotuksen, jossa puhutaan aluksi solidarisuusrahaston kymmenestä menestyksen vuodesta. Ja Olemme ottaneet esille sen myönteisen merkityksen, joka tällä rahastolla on suhteessa suuren yleisöön. Lisäksi on saatu nähdä, että maksujen tekemisessä on selkeitä viiveitä. Kyseessä on vaikea prosessi, koska komission ja parlamentin täytyy hyväksyä asiasta, täytyy sopia asiasta, mikä merkitsee sitä, että prosessi on hyvin hidassoutuinen ja pitkä. Useissa tapauksissa maksut lähettää vasta 90 kuukautta tapahtuneen katastrofin jälkeen. Meillä on luonnonvaroja koskeva kertomus, jossa määritellään nämä asiat ja määritellään luonnonkatastrofit jotka eivät ole seurausta ihmisten toiminnasta. 73 prosenttia pyynnöistä ja alueellisista katastrofeista, alueellisena katastrofeina esityistä pyynnöistä jäävät hyväksymättä, koska tällainen alueellinen katastrofi, sen määritelmä on epäselvä. Siitä syystä tässä mietinnössä pyydämme selvennystä tähän Meidän täytyy olla selvillä siitä, mitä tapahtuu, jos alueelle on kärsinyt vaikkapa kuivuudesta. Nämähän ovat pitkän aikavälin aikana tapahtuvat asiat. Aiempi määritelmä oli toisenlainen ja nyt sitä on pyritty muuttamaan. Yritämme siis parantaa tätä rahastoa vaikuttamatta kuitenkaan itse summiin. Pyydämme, että se, että se pitäytyisi budjetissa ja että näitä aikamääreitä tiivistettäisiin niin, että rahat saadaan maksettua saajalle nopeammin. Lisäksi meidän täytyy parantaa byrokratiapuolta. puolta ja saada täytäntöönpano tehokkaammaksi. Aiemmin oli erittäin pitkä prosessi, kun puhuttiin siitä, että tarjottaisiin mahdollisuutta maksaa näitä tukia. Se on tietysti tärkeää, kun nopeutamme prosessia ja tarjoamme apua näille alueille. Niillähän on usein edessään hyvin vaikeat tilanteet ja näin ollen varhaisten maksujen maksaminen olisi erityisen tärkeää. Ja aluekatastrofin määritelmä täytyy selventää, kuten myöskin tarkastella sitä, mitkä ovat tällaisen katastrofin seurantavaikutukset ja mitä kerrannaisvaikutuksia niillä voi olla. Haluamme, voi olla. Haluamme, että kerrannaisvaikutuksetkin kuuluvat tämän lainsäädännön piiriin. Tavoitteena on myös ottaa esille selkeitä indikaattoreita ja komissio on ottanut 1,5 miljoonan tason NATS 2 alueella esille kriteeriksi. Meidän mielestämme prosenttiosuus on kuitenkin hieman korkea. Tämä merkitsi sitä, että ihmiset täytyisi olla selvillä siitä, voidaanko tätä rastaa hyödyntää vai ei. Ja uskomme, että tuota prosenttiosuutta tulisi vähentää. Erityissäännökset ovat niitä, joita tulee myös muuttaa, kuten totesin aiemmin. Ja Odottelen eri ryhmien näkemyksiä. Niistä on varmasti kovasti hyötyä sitten, kun parannellaan tätä tekstiä. Ja toivon tietysti, että tämä asia tulee todella hyvin päivänvaloon. Uskon, että voimme hyvin selventää tilannetta ja tehdä siitä joustavamman. Varsinkin sen suhteen, että nämä maksut maksetaan hyvissä ajoin. Ja, das hat der in der Tat. Dankeschön. Kiitoksia paljon tästä mielenkiintoisesta katsauksesta. Konstantsa Greil on pyytänyt jo puheenvuoroa ja Kolarska Bobinska. Will be discussed, there will be debate. vain kysyä, keskustellaanko minun asiastani vai siirtyykö se johonkin muuhun päivämäärään? Avaamme tarkistusten jättöajan, koska Meillä ei ole oikeastaan aikaa keskustella, jos tämä sopii teille. Käykö tämä näin? Konstant. Kiitos paljon. Sitten Konstantsa, haluatko puhua tästä mietinnöstä? Um. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että herätään Kalkissa pyysi anteeksi, koska ei voi olla paikalla. Hän on varjoesitti, joka vastaa solidarisuusrahastosta. Ja voin nyt toimittaa teille vain hänen vastauksensa minun suunnalleni. Suullani hän olisi halunnut kyllä kiittää esittelee hyvästä luonnoksesta. Tämä otsikko jo viittaa siihen, että EUn solidarisuusrahasto on yksi menestyksekkäimpiä unionin välineitä, joita se on käsissään solidarisuuden osoittamiseksi. Lisäarvo on kiistaton, varsinkin silloin kun Suomessa jäsenval- jäsenvaltioita on vaikea saada muuten EU-rahoitusta katastrofien jälkihoitoon esimerkiksi. Esittelijä aikoo selkeästi määritellä katastrofit ja niiden seuraamukset, erityisestikin alueelliset sellaiset. Hän on luoda yleiset kriteerit, joiden valossa voidaan arvioida vahinkojen suuruutta ja vakavuutta. Yhtenäisten määritelmien aikaansaaminen katastrofin osalta on vaikeaa, joten meidän täytyy joitakin kriteereitä määritellä, jotta voidaan mahdollisimman nopeasti päät- tehdä päätöksiä sen osalta, mitkä katastrofit ja niiden jälkehoito ovat tukikilpoisia. Joitakin hakemuksia on hylätty. Haluaisin tukea esittelijän kantaa sen osalta, että rahaston täytyy edelleenkin voida käy, toimia silloin, kun on kyse erityisä olosuhteista, vaikkakaan katastrofi ei menisi tämän tukikelpoisuusrajan ylitse. Viime vuosina rahastoa on käytetty sellaisten ihmisten auttamiseksi, jotka kärsivät luonnonkatastrofeista jäsenvaltioissa. Rahaston käyttö on osoittautunut kuitenkin erittäin hankalaksi ja hitaaksi, ja rahat eivät aina pääse ajoissa perille. Siksi tuen pyrkimystä lisätä tehokkuutta ja joustavuutta rahaston käytössä ja myöskin sääntöjen yksinkertaistamista, koska täten voitaisiin nopeammin antaa tukea katastrofin jälkeen. Ei pidä unohtaa, että varojen käytön nopeus solidaisuusrahaston yhteydessä on tärkeä tekijä, kun tarkastellaan tuen tehokkuutta. Yhteisön tuomioistuinkin on kritisoinut viiveitä ja tehottomuutta. Esittelijä on tehnyt hienoja ehdotuksia, joilla pyritään lisäämään joustavuutta rahaston käyttöön. Tämä voi auttaa löytämään sellaisia ratkaisuja, jotka edesauttavat tuen nopeampaa perille menoa. Olen samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa, kun komissio pyrkii pitämään tämän rahaston rahoitus on näkymien ulkopuolella tai monitusten rahoituskehysten ulkopuolella seuraavalla ohjelmakaudella, koska meidän täytyy varmistaa, että rahastossa on riittävästi rahaa ennakoimattomia tapauksia silmällä pitäen. Hienosti luettu, Konstantsa. Haluatko esittelijä vielä esittää kommentteja? Rova Ferragut. Onko teillä jotain sanottavaa vielä? Ei, minä halusin vain kiittää Konstansa. Odotan kaikkiin tarkistuksia mielenkiinnolla, jotta voisimme edetä asiassa. Kiitoksia. Komissio ilmeisestikin haluaisi sanoa jotain. Ai eikö halua? Kiitos siitä. Siinä tapauksessa toteaisin, että tarkistusten jättöaika on 17 lokakuuta viimeistään. Ja seuraavat kolme mietintöä, joista ei tänään ole enää aikaa keskustella. Niistäkin totesin, että tarkistusten jättöaika täytyisi määritellä Rova Ryylen mietintö 27. marraskuuta. Tarkistukset viimeistään herra Mankan mietinnön osalta 27. marraskuuta niin ikään ja Rova Kolarska-Bobinska mietintöön tarkistukset viimeistään 26. marraskuuta tänä vuonna. Kiitos paljon. Ja istunto päättyy tähän. Toteasin vain niille, jotka ovat vielä paikalla, että huomisaamuna kokoonnumme kansaisten parlamenttien edustajan kanssa yhteiskokoukseen. Kiitoksia paljon ja istunto päättyy nyt ihan oikeasti nyt.